this So, dear colleague. No niin, hyvät kollegat. Kello on nyt seitsemän yli yhdeksän. Ja aina kuulen valituksia siitä, että meillä ei ole riittävästi aikaa Yksi mahdollisuus säästää sitä on aloittaa ajoissa. Ja näin nyt teemme. Paljon kiitoksia Jens Gaierille, joka on 2017 budjetin yleisesittelijä. Ja ensimmäinen kohta esityslistallamme kohta 10 on keskustelu talousarviosta 2017 Eilen koordinaattoreiden kokouksessa sovimme kirjeestä, jonka meidän esittelijämme herra Böge on valmistellut ja tämä liittyy mandaattimme kolmikantamenettelyssä niin että meilläkin on sitten kanta siihen, mitä me haluamme tehdä. 2017, hyvät kollegat, on myöskin vuosi, johon liittyy hyvin paljon tähän kauppaa kaikille strategian elementtejä. Tämä, tähän liittyy neuvotteluja Kiinan, ASEAN maiden, AKT-maiden, Meksikon ja Chilen kanssa kun ne päivittävät omia sopimuksiaan. Sitten varmastikin tulee myöskin lisäneuvotteluja TISAan suhteen. Ja totta kai sitten myöskin kysymys siitä, miten saamme VTOhon lisää vauhtia. Ja eikö tässä nyt voisi olla tällainen monenvälinen lähestymistapa, niin tässä on aika paljon kyllä työsarkaa. Ja tämän lisäksi tietysti myöskin lainsäädäntötyötä on joten tähän täytyy olla myöskin rahoitusta. Ja kun ajatellaan kaikkia näitä haasteita tässä kaikkien kauppastrategiassa, niin siihen on liittynyt muutama lisäelementti, joita aikaisemmin ei ollut. Esimerkiksi kilpailu reilun kaupan kaupungeista Euroopassa. Kyllähän tämäkin täytyy rahoittaa ja järjestää. Ja sitten mikä mielestäni on erityisen tärkeää on se, että emme ainoastaan ole mukana näissä neuvottelukysymyksissä, vaan myöskin otamme täytäntöönpanon neuvottelujen keskiöön. Myöskin tämä täytyy rahoittaa. Me olemme juuri Etelä-Koreassa ja katsoimme viisivuotissopimuksen tilaa. Ja siinä nyt täytäntöön panoon ei ole puututtu sillä tapaa kuin me olemme kuvitelleet, joten tässä täytyy nyt saada selkeämpiä resursseja sitä varten. Joten minä en oikeastaan voikaan ymmärtää, että viime vuonna ensimmäistä kertaa kauppapääosaston henkilöstöä leikattiin, vaikka tehtäviä onkin enemmän, eikä nyt ole mikään salaisuus, että kauppapolitiikka on se ikään kuin väline, konkreettinen väline Euroopan unionin ulkopolitiikalle. Monet muut, jotka, jotka puhuvat paljon, mutta joilla ei ole tällaista konkreettista voimaa, niin ne toimivat hiukan eri tavalla. Joten tässä on kyllä, Jens, vaatimuksia olemassa meidän puoleltamme, että miten, miltä me haluaisimme, että tuo budjetti 2017 näyttäisi jotta me voisimme kaikki nämä tehtävät myöskin täytäntöön panna kunnollisella tavalla ja toivomme, että nyt sitten voit antaa meille tietoja niin, että voimme sitten mennä illalla rauhassa nukkumaan ja voimme todeta, että kyllä meidän vaatimuksemme täytäntöön, pannaan riittävässä määrin. Ja nyt Jens, annan sinulle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Bernd. Tänään on 24. toukokuuta. Olin muutamia viikkoja sitten hermostunut tätä päivää ajatellen, sillä huomenna tavallisesti olisi ollut se päivä, jolloin komissio esittelee vuoden 2017 talousarvioesityksen. Se olisi merkinnyt minulle sitä, että minun työpäiväni olisivat muuttuneet radikaalisti koska silloin olisin toivottavasti vuoden loppuun mennessä myönteiseen tulokseen päästäkseni olisin tiennyt, miten täyttää päiväni. No nyt komissio on lykännyt budjetin esittelyä. Tietojen mukaan, jota minä olen saanut noin neljällä viikolla, 26.–27. kesäkuuta. Tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä minkään eurooppalaisen tapahtuman kanssa, joka on 23. kesäkuuta. Jos komissiolta kysyy asiasta, saa vastaukseksi ei. Tällä on enemmänkin tekemistä sen kanssa, että jatkuva pakolaiskriisin kustannuksia ei vielä voi täysin laskea. Minä olen, sanoisinko, en aivan yhtä mieltä tästä perustelusta, tästä selityksestä, mutta kun tähänkin asti ajatellen komission budjettilähtökohtia, olen edelleenkin vain pystynyt haparoimaan pimeässä. Olen voinut vain sanoa suurin piirtein, miltä poliittinen ympäristö tämän budjetin osalta näyttää. Ja tässä voidaan antaa viitteitä myöskin siitä, voivatko tämän kansainvälisen kaupan valiokunnan toiveet täysin tulla tyydytetyiksi. No, me emme ole kovinkaan kaukana toisistamme viime kädessä sisällöllisesti, koska parlamentti suurella enemmistöllä on sellaiset, tulee olemaan sellaisen kannan takana, joka on tämän valiokunnan kannalta tärkeä tai hyödyllinen. Me emme kuitenkaan ole yksin budjettineuvotteluissa, ja valitettavasti tämä on yksi niistä harvoista haitoista, jotka ovat nähtävissä Lissabonin sopimuksessa. Enää ei ole sitä mukavaa tilannetta, joka ennen teki budjettivaliokunnan kannalta tilanteen niin helpoksi, koska Lissabonin sopimuksessa vietiin meiltä vahva asia, eli toinen käsittely. Tämä merkitsee sitä, että me joudumme jollakin tavoin pääsemään yksimielisyyteen puheenjohtavaltion kanssa. Ja pyydän nyt, että kollegat pitävät mielessään se esiintyy muodostelmassa, jotka sisältöjen kannalta, joita budjettikohdissa on brutaalisti sanottuna, eivät ole kovinkaan paljon yhteydessä näiden sisältöjen kanssa, vaan on siis sellainen tilanne, jossa varapuheenjohtaja Georgieva hän sanoo sitä, tai kuvasi sitä hyvin kauniisti, ja minä nyt sallin itselleni, että käytän hänen selitystään, että neuvosto hajoaa itse asiassa kolmeen ystäväpiiriin, maatalouden ystäviin, kohesion ystäviin ja alennusten ystäviin. Ja mihin minun kotimaani kuuluu, sitä ei varmaan tässä tarvitse kenellekään sanoa, mutta neuvosto kuitenkin saa aikaan sen, että se meille Euroopan parlamentille kääntyy meidän puolemme yhteisellä kannalla, mutta tuon yhteisen kannan taukana on perusajatuksena se, säästetään rahaa. Tästä puhun joka myöhemmin vielä syvemmin. Nyt parlamentin huhtikuun istunnossa suuntaviivat, meidän oma lähestymistapamme vuoden 2017 budjetin osalta hyväksyttiin hyvin suurella enemmistöllä. Se antaa minulle itseluottamusta ja olen myös kiitollinen siitä, että meillä on suuri enemmistö olennaisten kantojen takana parlamentissa, jotka koskevat budjettia. Tämä on sinänsä aika mutkikasta, sillä budjettineuvotteluissa nyt voimassa olevan budjetin osalta 2016 – marginaalit olennaisimmilla budjetin alueilla ennen kaikkea otsakkeessa kolme, joka on sisäpolitiikka, ympäristöpolitiikka, ja myöskin otsakkeessa neljä, joka on ulkopolitiikka. Pakolaiskriisin vuoksi ne on käytetty loppuun asti. Ja keskustelussa me emme tule säästämään neuvostoa siltä kommentilta – että tässä prosessissa kaikki erityisvälineet, joita budjettipolitiikassa on, on käytetty, jotta ne ovat, ja ne ovat tulleet ylipäätään tämän keskipitkän aikavälin budjettipuitteeseen siksi, että Euroopan parlamentti on tällaisia erityisvälineitä ja tällaista joustavuutta erityisesti pakottanut ottamaan mukaan, koska ilman parlamentaarittamaa painostusta nyt voimassa oleva keskipitkän rahoitus, keskipitkän aikavälin rahoituspuite olisi tehnyt budjettilanteen vieläkin vaikeammaksi. Tämä merkitsee kahta asiaa. Meillä ei ole kovinkaan paljon liikkumavaraa budjetissa. Tämä on toinen asia. Siksi että en voi nähdä, että jokin olennaisista kriiseistä, jotka ovat vaikuttaneet vuoden 2016 budjettiin, olisivat muuttuneet. Totta kai jokainen meistä täällä salissa toivoo, että Syyriassa syntyy vakaa rauhanjärjestys, joka mahdollistaisi sen, että miljoonat pakolaiset palaisivat kotimaahansa. Tällaista kuitenkaan ei ole näköpiirissä ja tällaista on budjetin laatijoidenkin vaikea laskelma. Siksi budjettikäsityksissämme meidän on lähettävä liikkeelle siitä, että ne kriisimomentit, jotka ovat pohdituttaneet ja meitä vuonna 2016 ovat maksaneet 10 miljardia euroa kahden vuoden aikana, että tämä on tilanne, jonka kanssa joudumme edelleenkin elämään. Sitten meillä on myöskin taloudellinen tilanne monissa Euroopan unionin valtioissa, joka oli yksinkertainen, merkitsee sitä, että tarvitaan edelleenkin äh, kannustimia Euroopan budjetista. Meillä on poliittinen ympäristö, jossa 3,38 miljardia euroa joudutaan liikuttamaan tässä budjetissa, jotta voidaan Siis kysymys on takuusummasta esirille, Euroopan strategisten investointien rahastolle. Ne pitää saada eh, tätä koskevalle budjettikohdalle – Meillä on poliittinen ympäristö, jossa vuoden loppua kohti komissio omilla ehdotuksillaan, jotka liittyvät keskipitkän rahoituspuitteen korjausehdotuksien osalta, on tulossa. Niin, parlamentin suuntaviivoissa on yhdessä vahvistettu vielä se, että monivuotinen rahoiskehitys sellaisena kuin se tällä hetkellä on, on sellaista, mitä me Saksassa nimitämme kauniin sään tapahtumaksi, eli tällainen puoli keskipitkän aikavälin rahoituspuite, jonka tavoitteena on säästäminen. Kuitenkin olemme tietoisina, tietoisia siitä, tätä ajoi minun oma hallitukseni liittolaisuus voimakkaasti, että tämä on tällainen, mutta tämä oli suunniteltu sellaista tilannetta varten, jolloin Euroopan maanosa ei olisi joutunut kovin kriisinen kriisien määrittämään tilanteeseen. Suuntaviivoissa olemme ehdottaneet, jotta eurooppalaista, sitä, että eurooppalaista lisäarvoa lisätäisiin budjetissa, että budjetin menot yhdistettäisiin erilaisiin asiakirjoihin, joita komissio meille esittää, jotka liittyvät taloudelliseen kehitykseen maanosassa. Meillä on Euroopan taloudelliset kasvunäkymät, vuotuinen kasvukertomus, meillä on menettely Euroopan talouden ohjausjakso. Kaikki nämä asiakirjat antavat viitettä siitä, miten jäsenvaltiot taloudellista voimaansa, kilpailukykyään voivat kehittää, mutta johdonmukainen seuraus tästä eli se, miten sen pitäisi näkyä Euroopan budjetissa, on hiukan alikehittynyt ja tätä pitäisi edelleen kehittää. Poliittisen ympäristöön tässä budjetissa kuuluu myöskin se, että on prioriteetteja, jotka tämä talo on asettanut ja joiden me haluamme näkyvän budjetista. Monien muiden tavoin haluan puhua tästä Euroopan nuorisotyöllisyysaloitteesta ja köyhyyden, nimenomaan lasten köyhyyden torjumisesta. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, Eurooppa 2020-strategian puitteissa, joita ei saa unohtaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka me haluamme ottaa esille budjettia laadittaessa. Nyt on sellainen tilanne, niin kuin alussa sanoin, että komissio on lykännyt budjetin julkistamista. Tämä ei aiheuta meille niin paljon ongelmia kuin neuvostolle. Me joudumme luopumaan yhdistävälineistä neuvotteluissa, nimittäin päätöksenteko Euroopan parlamentin valtuutuksesta, siis valtuutus, jonka talo antaa neuvotteluvaltuuskunnalle kolmikantaneuvotteluja varten. Sille ei yksinkertaisesti tässä menettelyssä jää aikaa. Ongelmitta tämä voidaan hoitaa sillä tavoin, että minä annan talolle, talon käytettäväksi kommentteja estelijältä ja nyt kannanotot, jotka koskevat budjettia, otetaan mukaan suosituksiin, niin tämä on siis sellainen menettely, jota on käytetty vuonna 2014 samalla tavoin, koska silloin joudumme keskittämään neuvottelut edessä olevien Euroopan välivuoksi. Neuvostolle tämä on vaikeampaa, koska sille jää vähemmän aikaa komission ensimmäisen luonnoksen jälkeen muotoilla omaa kantaansa. Me, Euroopan parlamentti, työskentelemmekin aluksi neuvoston suosituksen parissa. Siis se paperi, jonka me teemme budjettia varten, ei suoraan ole liity komission ehdotukseen, vaan siihen, mitä äh, siis äh, neuvosto on tehnyt tästä komission ehdotuksesta. Ja niin kuin sanottu, siinä hengessä, että puhutaan tästä säästämisestä, pyrimme katsomaan maksumäärärahoja, joita budjetissa on, että niitä pyritään vähentämään – ja nyt tällainen kommentti tälle valiokunnalle. Yksi neuvoston keskustelua eteenpäivistä asioista on toimeenpanoaste. Se merkitsee sitä, neuvoston edustajat ainakin tässä muodostelmassa, jossa he ovat kansallisten rahoitusviran ministeriöiden virastojen edustajia, he, he katsovat sitä, että miten en tunkaan sitä, miten varoja tulee tai mistä ne tulevat, vaan sitä, mistä, miten, mikä on toimenpanoaste. Ja siellä valitsee sitten sellainen teoria, tämä ei ole minun kantani, minä nyt vain kerron, mikä tämä on. Silloin valitsee se periaate, että jos tätä ohjelmaa ei ole pantu toimeen, ohjelma ilmiselvästi ei toimi, ja jos ohjelma ei toimi, niin silloin voidaan sitten varat ohjelmalta poistaa kokonaan tai ainakin niitä voidaan leikata ja komission ja meidän tehtävämme on sitten korostaa sitten sitä, miksi näin ei välttämättä ole ja pelkäänkin. Saatte tässä tukeni asialle, että, että kun pyrimme estämään sen, pelkään paljon, että nämä MFA-apurahat, joita ei ole niin kovin tehokkaasti pantu toimivuonna 2015, saattavat olla uhrina tällaiselle menettelylle. Siksi minulta teille viite viittaus siihen, että pelkään pahoin, että näin voi käydä kysymys, ei ole mistään budjettikohdasta, joka olisi kovin ylellisesti rahoitettu, mutta minun kokemukseni on, että neuvosto käyttää mielellään tällaista juustohyllämenetelmää silloin, kun puhutaan tällaisista ohjelmista ja pyrkii tällaisiin globaaleihin leikkauksiin. Joten minä pelkään, jos nyt puhun teidän kanssanne kauppapolitiikan harjoittajina, että on olemassa väijymässä tällainen vaara siitä, että neuvosto nimenomaan siksi, että sen mielestä sitä ei ole riittävässä määrin pantu toimeen, pyrkii tarttumaan tähän ohjelmaan. Nämä olivat minun johdantokommenttini, jolla pyrin hiukan eh, selittämään sitä, mitkä ovat poliittiset puitteet, joissa keskustelua käydään. Odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne. Oikein paljon kiitoksia. Eli sisällöllisesti olemme yhtä mieltä, mutta me emme kuitenkaan tässä saa olla liian toiveikkaita. Tämä oli nyt se, minkä tästä sain käsitykseen. Mitäs esittelijä? Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja arvoisa esittelijä, hyvä Jens. Voin kyllä todellakin allekirjoittaa kaiken, mitä juuri totesit. Mutta ehkä kuitenkin teimme virheen monivuotisen rahoituskehyksen lopullisissa neuvotteluissa, koska mehän vaadimme loppuvaiheessa etenkin sitä, ennen kuin sitten ritannuimme täysin, että tuon yhdeksän, haluamme käyttää tuota 960 miljardin kattoa mahdollisimman paljon ja tästähän myöskin tuo joustoväline sitten syntyi ja näistä myöskin sitten sovittiin. Ilman näin, tämän lisäjouston sopimusta olisimme olleet tämän vuotisen budjetin kohdalla aivan täysin lopussa. Ja nyt näin sitten samanaikaisesti, että komissio äärimmäisellä luovuudella nyt tässä luovii eteenpäin ja pyrkii tekemään ehdotuksia ja tekemään sopimuksia, myöskin osittain parlamentin ohi, jotka myöskin aiheuttavat meille päänsärkyä. Totta kai, ja olen samaa mieltä tästä, me olemme kaikki sellaisessa kriisitilanteessa, jossa nyt täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksi, jotta löydetään oikeat budjet, budjetti ja myöskin poliittiset vastaukset näihin kysymyksiin. Mutta jos nyt samanaikaisesti kuitenkin katsomme sitä, että komissio, ja tässähän on aina myöskin yhteys kauppaan, ja mikä koskettaa meidän valiokuntamme, varsinkin jos ajattelen näitä naapuruus- ja kumppanuusvälineitä, niin tässä nyt ei kysellä ainoastaan siitä, että mitä meillä on jo budjettikohdissa ikään kuin varoja, vaan myöskin haluamme seurata strategiaa, jotta ylipäätään pystymme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vakauttamaan naapurussuhteemme niin, että meidän ei tarvitse nyt puhua siitä, että ympärillämme on ainoastaan tuollaisia hajoneita valtioita. Ja totta kai kaupalla ja talouden kehittymisellä on tässä aivan äärimmäisen tärkeä rooli. Ja pyydänkin, että kun nyt puhutaan budjetista 2017 ja myöskin myöhemmin sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska siitäkin puhumme tänään lausunnossamme, niin ei puhuttaisi ainoastaan varoista, vaan myöskin siitä strategisesta tavasta, miten me voimme saavuttaa parempia asioita kuin mitä me olemme aikaisemmin voineet näillä välineillä saavuttaa. Tämä on aivan äärimmäisen keskeinen asia. Ja jos sitten komissio esimerkiksi Pohjois-Afrikan rahaston kanssa pyrkii välttämään tällaisen päivityksen ja toteaa, että me voisimme hoitaa tämän paremmin kuin jos se on budjetissa mukana, niin kyllä sitten oikea vastaus on se, että katsotaan sitten, miltä nuo hallintorakenteet näyttävät budjetin sisällä, kun se, että tässä nyt parlamentti ikään kuin ulkoistetaan ja ne elimet, jotka valvovat näitä rahastoja ja jäsenvaltio, suurin osa maksaa noin kolme miljoonaa, niin sitten ne voivat todeta, että ne kansalliset toimijat, jotka tässä toimivat, voivat ehkä saada jotakin maksuja. Ja varojen osoittamismäärä on kuitenkin sitten todella alhainen. Sitten voidaan pohtia, että onko tämä nyt tarkoitus näin toimia. Joten nyt sitten omasta näkökulmastani katsottuna, niin totean, että jos tämä ei muutu, niin ensimmäistä, ensimmäistä viimeistä kertaa voin hyväksyä tällaisia ulkoistettuja rahoja, joita komissio todellakin sitten saa tietää, että missä meidän puoleltamme mennään. Olisi myöskin mielenkiintoista kuulla, miten nyt tässä on tarkoitus tämä tämän monivuotisen rahoituskehyksen suhde tuohon budjettiin 2017 on. Ja tässä täytyy komissiolle sanoa selkeästi, että sen täytyy entistä vahvemmin tällä ratkaisevalla hetkellä nyt monivuotisen rahoituskehyksen ja budjetin 2007 välimaastossa, niin sen täytyy olla entistä enemmän parlamentin puolella kuin menneisyydessä, koska se mielellään poistuu takavasemmalle loppuvaiheessa, koska se on sille helpompaa. Joten puheenjohtaja tässä yhteydessä vielä kysymys, että no Jens hän viittasi aivan oikeutetusti siihen, että tämä eh, budjetti, eh, budjettiesitys, niin eh, se esitetäänkin toisena päivänä, mutta samanaikaisesti komissio ja myöskin Rova Mogherini aikovat esittää uusia rahastoja ja ehdotuksia aina 60 miljardin euroon, joka liittyy Junckerin suunnitelmaan naapurustosta ja mahdollisesti myöskin 4,8 miljardia, jotka liittyvät rakennerahast, jotka liittyvät eh, siihen, että niitä käytettäisiin rakennerahastoihin ja myöskin tuohon maahanmuuttorahastoon. Ja mehän olemme jo muutama viikko sitten julkisesti esittäneet tämän ajatuksen, koska kaikki käyttömahdollisuudet olivat, kyseessä vanha rahoituskus tai uusi, niin kuitenkin mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että jos komissio ja Rova Mogherini toteavat, että hän ja Timmermans haluavat esitellä tämän uuden suunnitelman kesäkuun alussa, ja sitten he toivovat, että jotta suunnitelmalle saataisiin, että saataisiin huippukokouksessa, kesäkuun huippukokouksessa sitten Äh, hallitusten ja valtioiden päämiesten siunaus tälle. No mihin me sitten jäimme? Onko meillä sitten se tilanne niin kuin rahoituskehyksessä, että Euroopan neuvosto tekee päätöksiä ja me sitten ainoastaan voimme olla mukana täytäntöönpanovaiheessa? Euroopan, neuvost- Euroopan neuvoston ei tulisi tässä toimia lainsäätänä, tai sitten täytyy lähteä tuomioistuimen pakeille. Koska Euroopan neuvoston täytyy nyt todellakin ryhtyä pohtimaan sitä, että jos nyt ei ole mitään akuuttia kriisiä, niin sitten ehkä tuosta kriisimoduksesta voisi sitten jättäytyä pois ja sitten jättää nämä keskustelut siihen paikkaan, jossa yleensäkin tätä, näitä lainsäädäntöasioita tehdään. Ja sitten myöskin voisi komissiolle esittää kysymyksen, että miten se sitten meidän kanssamme aikoo keskustella näistä suunnitelmista ja neuvotella niistä. Pyytäisin, että vastuuvaliokunnat pohtisivat sitä, että miten tällainen menettely voitaisiin kesäkuussa järjestää. jotta me sitten Eurooppa-neuvoston päätösten, tai että meille näitä päätöksiä ei sitten esitetä ikään kuin jo tehtyinä. No tämä nyt ei suoraan kuulu tähän puheenjohtaja, mutta Tämä oli melko jännittävä asia minulle nyt tässä tänä aamuna. No tämä minun ehdotukseni, no minä tiedän, että äänestys oli hyvin ristiriitainen. Me teimme päätöksen pilottihankkeesta budjetissa 2016 kansalaisjärjestöjen osuudesta kaupassa – ja tästä myöskin sovittiin ja se äänestystulos oli, saatiin enemmistö tulos kuitenkin. No, komissio totesi, että budjettikohta, jonka valitsitte, ei sovi. Tämän pitäisi olla komission hallinnollisen autonomian vastuulla, eikä komissio muutenkaan ole sitä mieltä, että tämän kaltaisia aloitteita tulisi tässä nyt tehdä tai analysoida, joten se jo itse tässä analysoi, analysoi sitä, miksi se ei näin aio tehdä. No, kyllähän nyt tästä voi olla montaa mieltä, mutta jos nyt sitten talousarviossa, sen jälkeen kun olen tämän vielä kerran lukenut, havaitsen, että tämä sovittelun päätös, on, päätös on otettu pois, niin kyllä tämä on aika karmivaa manipulointia. Jos näin käsitellään budjettiviranomaisen kantaa, niin minä todellakin odotan teiltä, että kerrotte meille kesään mennessä, kuka tästä päätti ja että komission jäsen kertoo, että, se, että hän korjaa tämän Ja tässä voitaisiin yksityiskohtia käsitellä kyllä hiukan intensiivisemmin, eh, jotta me ymmärrämme toisiamme. Tämä on aivan hirvittävää toimintaa ja tämä on myöskin klassinen esimerkki siitä, miten, miten eh, siellä komissiossa monet katsovat eh, parlamenttia nenävartaan pitkin. Tämä on uskomatonta. Ja jos tämä tällaisessa tapahtuu, niin voi vain kuvitella, miten muualla. Ja tämän täytyy nyt kerta kaikkiaan loppua riippumatta siitä, mitä mieltä ollaan sisällöstä. Tämä on päätös ja se täytyy täytäntöön panna. Ja minä todellakin odotan, että komissio tästä raportoi mahdollisimman nopeasti, miten tässä edetään, jotta asia saadaan selväksi. Näin tämä ei voi jatkua. No niin. Myöskin se, mitä koordinaattorit eilen päättivät kolmikannan valtuutuksesta, niin työstimme nuo tärkeimmät asiat – joista kyse sitten myöskin on budjettimenettelyssä ja jossa täytyy sitten riittävät tarkistukset tehdä, niin uskon, että tuo tekninen tuki on hyvin tärkeä aihe. Se, sillä ei ole merkittävä rooli ainoastaan Euroopan unionin ulkopuolella, vaan komissio on tehnyt myöskin ehdotuksen siitä, että tarvittaisiin teknistä tukea rakennerahastojen täytäntöön panemiksi EUn sisällä. Se olisi perusta sille, että se, missä esimerkiksi hallinto on heikompaa ja täytäntöönpano ongelmallista, aloittaisimme teknisen tuen, jossa saataisiin rakenteita aikaiseksi teknisen tuen avulla, niin sitten näitä varoja voitaisiin ylipäätään käyttää. Ja tämä on tärkeä asia myöskin, kun ajatellaan näitä naapurussuhteita. Ja meidän täytyy hiukan syventää vielä eh, sitä, mitä puheenjohtaja totesi. No, komissio eh, totesi, että tämä on tällaista näpertelyä, se ei liity parlamenttiin mitenkään, mutta jos me sitten havaitsemme, että toisaalta henkilöstöä leikataan pääosast- ja kuitenkin samanaikaisesti pääosastossa sitten neuvotellaan hyvin monista sopimuksesta ja mahdollisesti sitten valvontaa ei voida hoitaa riittävässä määrin, niin sitten tässä kyllä uskottavuus kärsii. Ja varsinkin kun ajatellaan näitä erittäin arkaluontoisia kysymyksiä näistä kauppasopimuksista, kysellä ainoastaan T-tipistä, niin on tärkeää etukäteen, mutta myöskin jälkeenpäin, että komissio on mukana näissä ja myöskin tekee oikeat johtopäätökset, jotta jäsenvaltioissakin sitten taas meidän uskottavuutemme lisääntyy. Ja totta kai tämä liittyy myöskin aloitteisiin eurooppalaisten PK-yritysten kansainvälistämiseen. Tämä on hyvin tärkeä asia meille esityslistalla, joten tämä nyt tässä minun puoleltani puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia, selkeitä sanoja, ja ne ovat myöskin välillä tarpeen. Nyt sitten poliittiset ryhmät. Herra Schuster, STD. Kiitos. Voin olla pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä muut ovat täällä jo sanoneet. Olen ollut parlamentissa en vielä niin pitkään, että tuntisin kaikkia yksityiskohtia, jotka liittyvät budjettikysymyksiin, mutta viime kädessähän parlamentin täytyy noudattaa suuntaviivoja ja meidän täytyy viedä nämä suuntaviivat lävitse. Olemme halukkaita siihen. Pelkään niin, sanoisin, että haluan puhua yhdestä asiasta, haluan toistaa kaikkea, mikä on tärkeää. Herra Böge puhui tällaisista jumalallisista päätöksistä, joita neuvosto tekee, niin jos ne sitten tehtäisiin myöskin jumalallisella viisaudella, niin nämä päätökset vielä kenties olisivat hyväksyttävissä, mutta, mutta monet rahastot, joita on luotu, voidaan kysyä sitä, onko niiden vaikutus todellista, viime kädessä tarvitaan. Minusta se on usein hyvin kyseenalaista. Siksi ajattelenkin, että tämähän nousi hiukan jo esille sekä herra äh, Bögen että herra Bert Langen puheenvuorossa, että kun me haluamme puhua vakavasti uusista kaupan strategioista, haluamme arvoihin perustuvaa kauppaa, ja silloin saattaa tällaisia ulkotalouden välineitä, jolla pyritään saman aikaan myönteistä kehitystä maailmassa ja edistämään sitä. Silloin meidän ei pidä huolehtia vain siitä, että neuvotellaan kauppasopimuksesta, vaan myös siitä, miten niitä pannaan toimeen ja myös huolehtia siitä, mikä niiden vaikutus on. Ja tämän kaiken täytyy olla varmistettua, ei niin, että vain jotkut teknokraatit tai asiantuntijat toimivat, vaan – keskustelu Euroopassa osoittaa, keskustelu kauppapolitiikasta Euroopassa osoittaa, että tämä täytyy tapahtua myös vuoropuhelussa yhteiskunnan kanssa, ja tämä täytyy varmistaa kauppapolitiikalla. Meillä on riittävästi esimerkkejä siitä, että on tehty kauppasopimuksia, mutta se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, ei ole kuitenkaan ollut täysin tyydyttävää. Ja minusta tämä on hyvin olennainen kysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Ja tämä täytyy varmistaa budjettineuvotteluissa niin, että tätä tulevaisuudessakin tapahtuu edelleen. Ajatellen sitä taustaa, että parlamentin käsiteltäväksi tulee hyvin kriittisiä äh, sopimuksia, eli kumppanisopimuksia Afrikan valtioiden kanssa, ja silloin on hyvin tärkeää se, miten pitkälti saadaan tällaisten sopimusten kautta aikaan kehitystä Afrikan valtiossa, sellaista kehitystä, joka voisi poistaa paon syitä. Ja siksi sillä on poliittisesti niin suuri merkitys ja, ja pitkällä, keskipitkällä se voi johtaa varojen siirtoon eri rahastojen kesken. Se, että vaan luodaan aina apurahastoja tai hätärahastoja, se ei voi aina olla tavoite. Lyhyellä tähtäyksellä se varmastikin on välttämätöntä, että hyödyntää tällaista joustavuutta, mutta keskipitkällä aikavälillä täytyy olla vakaampi rakenne. Siksi suuri merkitys ei pelkästään kauppasopimuksille, vaan että komission pitää rahoituksesti myöskin pystyä ei vain neuvottelemaan sopimuksia, vaan myöskin valvomaan niiden toimeenpanoa ja vaikutuksia yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on minusta yksi vaatimus, joka tällä valiokunnalla olisi nimenomaan konkreettisesti. Kiitoksia sitten Allen puolesta edustaja Lamsto. Niin, minä kuuntelin hyvin. En ole mikään budjettiasiantuntija, mutta tämän jälkeen voi oikeastaan syödä vain masennuslääkkeitä, kun nyt tämän kuulin. Eli budjettia lykättiin Brexitin takia, joten me emme voi, meillä ei ole aikaa puhua valtuutuksesta, monivuotinen rahoituskehys ei toimi, komissio hyödyntää sitä, minkä me joustavuuden kautta saimme vietyä läpi tässä edistääkseen omia etujaan, ja sitten esimerkiksi nuorisotyöttömyyden torjunta, joka on noin yksi prosenttia BKTstä, on sellainen kysymys, voidaanko tällä saada mitään kestävää, kestäviä tuloksia aikaan. Minulla on pari kysymystä ja yksi huomio. Ensinnäkin, no tässähän on monivuotisen rahoituskehyksen uuden laatiminen olemassa. No mitkä ovat nyt sitten kaikkein tärkeimmät elementit parlamentin mielestä siinä? Ja sitten toinen kysymys tässä oli kysymys siitä, että monikuitusopimus poistettaisiin ja me emme nyt oikein ymmärtäneet, että mistä tässä on kysymyks, kysymys. Ja sitten huomautus, Euroopan neuvoston päätökset, joilla on kyllä lainsäädäntö vaikutusta, niin ne kyllä täytyy viedä tuomioistuin käsittelyyn, koska äh, se, että tästä neuvostosta Lissabonin sopimuksen mukaan tulisi oma eli, niin kyllä tämähän on sellainen päätös, joka käytännössä on osoittautunut yhdeksi suureksi ongelmaksi tässä unionissa, joten tuen tätä ja rohkaisen kyllä etenemään. Ja sitten kuen puolesta edustaja Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kumpaakin esittelijää, jotka aluksevat tätä kurjuutta hyvin selkeästi kuvanneet, kiittää kovasti. Kun kaikki puhujat ajavat samaa asiaa sinun mielestäni aika huolestuttava tilanne oikeastaan, joten haluan ottaa esille muutaman asian, jotka meidän kannaltamme ovat tärkeitä. Minulle kysymys siitä, että on yhä enemmän kauppasopimuksia, jotka tähtäävät siihen, että tulleja pienennettäisiin. Kysymys on vapaakaupasta. Tämähän johtaa sitten siihen, että EUlle ei tule omia varoja tältä alueelta. Joten kysymys kuuluukin, miten me saamme omia varoja Euroopan unionina? Minusta sen täytyy olla asia, joka, on, joka täytyy olla keskeisessä ytimessä, kun käydään keskustelua, koska tilanne nimenomaan jäsenvaltioiden maksuosuudelta on sellainen kuin on, kuten on kuvattu, ja tarvitaan vastastrategiaa. Ajatellen niitä monia menoja, joita on, ajatellen jopa komission eh, henkilöstötilannetta, muuten me emme selviä näistä tilanteista. Tämä on asia, jota pitäisi pohtia, ja ehkä jonkinlaisena kimmokkena ajatuksena, eli koska on sanottu Natossa, Naton säännös sanotaan, että Naton jäsenvaltioiden pitää maksaa 2 prosenttia BKTstaan Naton budjettiin kansallisesti siitä huolimatta, miksi EU-ssa vain yksi prosentti, miksi emme voisi tätä taustaa vasten ajatellen kasvavia tehtäviä, joita EUlla on, jotta olemme halunneet tässä yhdistellä selväksikin, että miksi emme voisi halua asettaa keskustelun kohteeksi koko rahoitusjärjestelmää. Totta kai voidaan käyttää Euroopan tuomioistuimen puoleen, mutta Euroopan tuomioistuin tulee tekemään päätöksensä sop- perustamissopimusten pohjalta, joten ongelma pysyy paikallaan, emme pysty puuttumaan siihen. Olen Böken kanssa toiseksi täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitää huolehtia siitä, että joustavuus, jota on, ei saa tapahtua sellaisten sitoumusten kustannuksella, jota on tehty kansainvälisellä alueella. Me emme voi toisaalta valittaa, että yhä enemmän vastaan ihmisvirtoja muualta Euroopan unionissa – meillä ei ole mitään välineitä muissa maissa edistää itsenäistä hyvää kehitystä ajatellen nimenomaan taloudellista ja kauppapoliittista yhteistyötä tässä makrotaloudellisissa tuissa tai kauppasopimusten luomisessa, jossa voi ottaa käyttää ihmisoikeuskriteerejä, ympäristöpoliittisia kriteerejä. Kaikilla näillä on merkitystä silloin, kun me haluamme vähentää konfliktien syitä. Joten kysymys siitä, mitä ovat nämä kuninkaalliset oikeudet, joita parlamentilla on, meidän täytyy myöskin käydä läpi parlamentti näiden, budjetti näiden kysymysten osalta ja sanoa, että me vaadimme muutosta poliittiseen lähestymistapaan, koska muuten me joka vuosi, kun käymme lävitse vuoden budjettia tai monivuotista rahoituskehystä, me olemme samassa tilanteessa kuin tänäänkin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten komissio saa puheenvuoron maksimissaan viisi minuuttia. Rouva Albatron. Thank you. Um, it has been... Kiitoksia. Tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen ja eläväinen aiheesta, joka ei liity pelkästään kauppaan, vaan menee paljon pitemmälle kuin mikä tämän valiokunnan ja meidän pääosastomme toimivaltuus on, joten yritän vastata ni- nyt niihin huomioihin, joita täällä on esitetty kauppapolitiikkaan liittyen. On aivan selvää, että yleinen konteksti nyt ei ole tällä hetkellä kaikista myönteisin, ja tätä esittelijäkin jo toi esille. Ja tämä tilanne on luonut vaikeuksia myös budjettiluonnoksen päivämäärän osalta. Valitettavasti minulla nyt ei ole teille vielä vastausta, että milloin tämä luonnos on saatavilla. Kommenttinne ovat myös osoittaneet, että kokonaisuudessaan tuette sitä, mitä me teemme kauppapolitiikan osalta. Kauppaa pidetään yhtenä niistä välineistä, joita voidaan käyttää myös maahanmuutto-ongelman käsittelemisen ja kauppasopimuksemme niin naapurustossa kuin Afrikan osalta tavoittelevat juuri tätä. Olemme tietoisia kyllä siitä, että hankaluuksia liittyy resurssien riittävän suuntaamiseen. Meillä on erittäin laaja agenda, joka edelleen kehittyy ja 2015 lokakuisen Trade for All tiedonannon jälkeen on tullut paljon erilaisia aloitteita. On aivan selvää, että erilaisten neuvoteltujen sopimusten valvonta ja arviointi on prioriteetti. Tätä on toistettu jo viime vuoden lokakuusta lähtien, mutta myös ennen sitä. Ja hyvin iso osa pääosastomme operationaalista talousbudjettia. Muistutan teille, että se on hyvin alhainen, mutta hyvin suuri osa siitä on suunnattu sopimusten arviointiin ja sellaisiin toimiin, joilla halutaan parantaa avoimuutta kauppapolitiikan harjoittamisessa. Tässä ovat mukana esimerkiksi sanonmukaiset tapaamiset kansalaisyhteiskunnan kanssa, Tämä ei liity pelkästään kestävyysarviointeihin, joita teemme, vaan myös neuvotteluihin. Neuvottelun aikana tapaamme kansalaisyhteisöä. Me olemme ottaneet huomioon parlamentin kannatkin ja pilottihankkeiden osalta meillä on itse asiassa yksi hanke, joka liittyy yhteen täällä esille tuotuun asiaan, eli avoimuuteen ja TTIP-sopimukseen. Tämä on hanke, jota me nyt työstämme ja pian tulemme teille kertomaan uutisia siitä, missä nyt ollaan menossa tämän asian osalta. Syy sille, miksi teidän mainitsemanne hanke otettiin, vedettiin pois pilottihankkeiden luettelosta, on se, että tämä asetettiin komission hallinnollisten kulujen kohtaan. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. No, we, we have indicated me olemme aikaisemmin ja e, sanoneet teille ja edelleen sanomme, että me olemme valmiita keskustelemaan teidän kanssanne siitä, millä tavalla me voisimme nyt näitä toimia tarkastella, mutta nyt ei ole mahdollista saada aikaiseksi tätä hanketta, koska hankkeen luonne ei sovi komission äh, hallinnolliseen budjettiin. Tämä on operationaalinen hanke. Vielä toistan sen, että olemme valmiita keskustelemaan tästä asiasta ja luotan siihen, että tulemme olemaan myös kokouksen jälkeen yhteydessä teihin niin, että voimme jatkaa keskusteluja tästä, näistä hankkeista, tästä hankkeesta ja tämä hanke liittyy kansalaisjärjestöjen rahoittamiseen kaupan alalla ja näiden toimien valvontaan. Me emme vastusta mitenkään näitä tavoitteita. Tämä menee aivan komission politiikan mukaisesti, kuten tiedätte, mutta me haluaisimme keskustella tästä lisää kanssanne ja miettiä sitä, millä tavalla tällaiset toimet voitaisiin ottaa myös meidän puolelta mukaan. Kiitoksia. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Myöskin nämä, nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, varsinkin tämä pilottihanke, josta täytyy intensiivisesti vielä käydä keskustelua. Nyt haluan ensin... Aha. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine... Niin, aivan lyhyt kommentti esittelijällemme. Reagoin myös siihen, mitä komission edustaja sanoi Kysymys ei pelkästään siitä, keskustellaanko asiasta vielä kerran. Kysymys on siitä, että pannaan tehty päätös toimeen ja sovittelun tuloksesta. Ja siksi vaadin komissiolta, ajatellen myöskin sitä, että se ottaisi etäisyyttä siihen, miksi se ei halua tehdä jotakin. Me olemme tehneet asiasta päätöksen budjettiviranomaisena. Ja sitten vielä yksi kysymys esittelijälle. Mehän näimme toistuvasti, että lupaukset avusta, joita on nimeksi tehty Lontoossa, toimeenpanossa antavat odottaa itseään. Ajatellen myöskin niitä lupauksia, joita komissio teki Lontoossa, hyvin pitkälti niitä vielä ei ole pantu toimeen. Ja minusta budjetissa täytyy olla uusi järjestelmä, jossa on paremmin avoimuutta. Sen keskustelun rinnalle, jota täällä käydään, Turkissa on käynnissä suuri konferenssi, ja kaikki ne, jotka käsittelevät näitä kansainvälisiä rahastoja, ovat siellä. Ja voimme todeta, että YK on hätäapurahasto on tärkeä ja on katsottava, pystymmekö luomaan pitkän tähtäyksen perspektiivejä ja panemaan niitä toimeen, siis sellaisia, jotka kestävät edes vuoden, jos ajatellaan vuoden lukuja 2014 ja 2015 osalta, niin 2015 oli varoja vähemmän kuin vuonna 2014, vaikka kriisit olivat kärjistyneet. Ja kysymys on, saadaanko sellainen rakenne, jossa on pitkän tähtäyksen sitovia ö, sitoumuksia osallistuvilta mailta ja Euroopan unionilta, ja miten alusta lähtien nämä voidaan voimakkaammin sitoa budjettimenettelyyn. Tämä on asia, jota olisi pohdittava niin, että kukaan meistä sitten jälkikäteen ei saa kuulla syytöksiä siitä, että emme ole tehneet kotitehtäviämme, että me ole oppineet mitään siitä, mitä tapahtui vuonna 2015 rahoituksessa. Kiitos Jens, saat viisi minuuttia aikaa. Kiitos. En minä varmastikaan koko viittä minuuttia edes tarvitse. Haluaisin tässä vain reagoida muutamaan huomioon ensinnäkin kollega Lams, Lamstorville. No kyseessähän on siis tämä makrotaloudellinen tuki. Täytäntöönpanoluvut täytäntöönpanoaste ei ollut ihan sellainen kuin mitä me olisimme kaikki poliittisesti toivoneet, mutta totesin vain, että kyllä neuvosto tällaista katsoo, eli siellä katsotaan, miten tuo toimenpanoaste toimuu ilman mitään laadullista kantaa. Ja jos he ovat siellä sitä mieltä, että tässä nyt kyllä voidaan leikata, niin sitten ovi on auki ja sitten siellä saatetaan käyttää punakynää. No se, että otetaanko se kokonaan pois, niin en sitä kyllä usko, mutta eh, en kuitenkaan vielä täysin ymmärtänyt sitä, miten eh, näissä toimitaan. No sitten kiitokset Remer Bögelle Monet hänen esityksistään ovat sellaisia, että strategisessa mielessä meidän tulisi budjettivaliokunnassa niistä puhua enemmänkin kuin täällä kauppa-asioista vastaavassa valiokunnassa, mutta haluaisin nyt tässä hiukan palata konkreettisemmin muutamaan asiaan. Ensinnäkin nämä trustirahastot. Me tässä nyt tarkastelemme varainhoitoasetusta jälleen ja edellisessä päivityksessä me mahdollistimme näiden mukaanoton, näiden trustirahastojen mukaanoton, koska se ajatus, että kansallisia ja EU-varoja käytettäisiin yhteistä tavoitetta varten, oli mielestämme melko hieno, mutta nyt on havaittu pari asiaa. Ensinnäkin, että hallinnointi eli varojen valvonta, niin Raimer, sinä puhuit tästä, on asia, josta meitä ei kuulla. Ja toiseksi olemme havainneet, että Euroopan parlamentti on nopea, eli antaa varat budjetista nopeasti käyttöön, koska me haluamme olla mukana päättämässä, tai emme voi olla mukana päättämässä, miten suuri Euroopan unionin osuus on. Eli toimimme melko nopeasti varojen myöntämisessä. Ja sitten havaitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin, sinäkin puhuit tästä, jäsenvaltioiden osuus on e, enemminkin symbolinen. Eli voidaan puhua tai kysyä, että miksi e, välinettä ei oteta vakavasti, miksi niitä sitten ylipäätään käytetään. Ja sitten toisekseen, nämä virtaus Aaste on, asteet ovat melko vaatimattomat. Ja seuraava erityisrahasto, joka sitten tulee, niin sen kohdalla sanomme, että no kyllä, olemme valmiita puhumaan siitä, mutta ö, niillä ehdoin, jotka sitten tulemme muotoilemaan, ja mahdollisesti sitten on myöskin järkevää eurooppalainen osuus vähintäänkin sille vuodelle ottaa pois sellaisen erityisrahaston kohdalla, jossa täytäntöönpano ei toimi. Mutta todellakin itsekin äh, olen kurkoni myöten täynnä sitä, että me tätä, tätä tilkkutäkkimenettelyä jatkamme. Eli meillä on siis jossakin rahoitus aukko ja sitten otamme, sen, otamme jostakin muualta pois ja sitten tuo aukko täytetään ja sitten meillä on uusi aukko jossakin toisaalla. Eli kyllä tämä pitäisi toisella tapaa hoitaa. Ja sitten toinen asia, herra Lamstorps kysyi, että mitkä ovat parlamentin painopistealueet? Ja totta kai ne liittyvät niihin kohtiin tai asioihin, joista tekin puhuitte, koska tässä mietinnössä on se nähtävillä, että budjetti on alirahoitettu. Monivuotinen rahoituskehys sitä on leikattu ensimmäistä kertaa koko sen historiassa, eli se on siis pienempi kuin aikaisempi ensimmäistä kertaa. Ja samanaikaiseksi sitten kuitenkin unionin tehtävät ja vastuualueet kasvavat, koska kriisit kasvavat. Ja sitten tulee tämä tilkkutäkki, josta juuri puhuin. No totta kai tämä voi jatkua näin ja jäsenvaltiot eivät halua kuitenkaan välttämättä tätä tilkkutakkia muuttaa, palata kotiin ja todenneet, että me haluamme ja nyt vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä ainakaan Euroopan unionille ei haluta antaa enemmän rahaa kriisien hoitoon, vaikka sitä nyt kyllä tarvittaisiinkin. Ja tässä totta kai puhutaan myöskin omista varoista tässä mietinnössä. Ja ehkä olen täällä oikeassa paikassa, älkää nyt ymmärtäkö väärin. En yhtään vastusta vapaa kauppaa, mutta jokaisen ö, vapaakauppasopimuksen kautta omia varoja vähenee, koska noin kahdeksas osa budjetista tulee tullimaksuista ja aina sitten kun tullit vähenevät, niin totta kai myöskin sitten Euroopan unionin omat varat vähenevät. Minä muotoilen tämän täällä näin, koska olen kauppaisesta vastaavassa valiokunnassa. Ja totta kai korostaa sitä kysymystä, että haluaako Euroopan unioni välineen omista varoista, joka menee pidemmälle kuin tämä jäsenvaltioiden maksuosuus, haluaako se vai ei. No minä en välttämättä halua aina lähteä näille kamelimarkkinoille, missä hallitusten ja val- valtioiden jäämiehet sitten taistelevat keskenään, toiset haluavat vähennyksiä, toiset haluavat 100 miljoonaa enemmän kohesiopolitiikkaan. Tämä on Kyllä, täysin päinvastaista kuin miten tässä pitäisi tätä politiikkaa hoitaa. Ja sitten viimeinen asia on tietysti joustavuus. Jos emme onnistu kasvattamaan budjettia, niin sitten meidän täytyy käyttää niitä varoja, joita meillä on joustavammin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme eri otsakkeiden meidän pitää kattaa otsakkeet paremmin, ja tämä on nyt se, mitä Euroopan parlamentti tässä kohtaa voi tehdä. Kiitokset tästä keskustelusta, kiitokset näistä huomioista, ja pari minuutin päästä olen kansalaisvapausvaliokunnassa puhumassa ja myöskin olen teidän käytettävissänne mielellään jatkossakin. Kiitoksia. Yes. Kiitoksia oikein paljon Jens Kajer tästä kattavasta keskustelusta, kannanotosta ja meillä on vielä melkoisesti taistelua neuvoston kanssa jäljellä. No niin, arvon kollegat, me käsittelemme kohdan 11 äänestysten jälkeen ja siirrymme nyt sitten kohtaan 12 eli äänestyksiin. Tiedätte, että me tarvitsemme äänestyskortit. Ja nyt ensiksi suoritamme testin. Toivottavasti teillä kaikilla on äänestyskortit mukana. Testiäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Pääsemme nyt sitten kohtaan 12. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle. Meillä on tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus kaksitoista, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut, edustaja De Sarnes. Seuraavaksi kohta 13. pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja käytettäviin varusteisiin sovellettavat vaatimukset. Äänestys alkaa. Tässä on yksi äänestys ainoastaan. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Hieno homma. Kohta 14. Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen. Yksi äänestys vain. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavaksi kohta 15. Suullisesti vastattava kysymys. Yhdysvaltain pakotteiden vaikutukset unionin taloudelliseen toimintaan Iranissa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy suurella enemmistöllä näin hyväksytty ja valiokunta tämän esittää näin. Sitten kohta 16. Lausunto. Tämä liittyy Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin tullirikkomuksia ja seuraamuksia koskevasta Euroopan unionin oikeudellisesta kehyksestä. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Ja, ich habe, glaube ich, den Änderungsantrag. Niin, ilmeisesti jätin tuon tarkistuksen kaksi väliin. Siitä täytyy äänestää tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja kompromissi yksi, siitä jo äänestimme. Seuraavaksi kohta neljä. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli selkeästi käsi ylös. Tarkistus 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 34, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 26, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 6, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No tämä tarkistetaan, eli toinen osa tarkistuksesta 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33. Ja tässäkin on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, eli toinen osa 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Katsotaanpa, tämä on varmaankin hylätty, mutta tarkistetaan. Ensimmäinen osa, tarkistus 35. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. No se on hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 ja tässä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestys, loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Sitten kohta 17. monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen valmistelu, tarkistus 4 ja 5 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 1 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta. Tarkistetaanko? Tarkistus 12 siis tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 ja 16 puolesta. Anteeksi, tämä siis raukeaa kompromissitarkistuksen vuoksi. Eli tarkistus 18 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 ja 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 37. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja sitten pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja niin ikään suurella enemmistöllä tämäkin hyväksyttiin. Onnittelut esittelijälle. Tässä oli meidän äänestyskierroksemme ja nyt sitten pääsemme kohtaan 11. Ja tässä kyse on talouskumppanuussopimuksesta Euroopan unionin ja SADCn sopimusvaltioiden välillä. Jos nyt joku haluaa lähteä täältä, en kyllä tiedä miksi, niin hänen tulisi tehdä se hiljaa. Olkaa hiljaa, pyydän. Kohta 11. Talouskumppanuussopimus EU, sadak. Me tiedämme aika paljon talouskumppanussopimuksesta Afrikan AKT-maista. Monet ovat allekirjoitusvaiheessa ja ensimmäinen, jota käsittelemme, on tämä SADAK. Ja annan nyt tässä kohta herra Lambsdorffille esittelijälle puheenvuoron, mutta pyytäisin vielä kerran, että nyt oltaisin hiljaa. Liebe Kollegen, Kollegen. Hyvät kollegat ja myöskin arvon yleisö siellä. Ei mitään keskustelua täällä salissa. Ei, keskusteluja täällä sisäpuolella. Olkaa hyvä, edustaja Lamstor. Ähm. Kiitos. Niin, olemme nyt siinä pisteessä talouskumppanuussopimus eh, sopimus sen kanssa kysymys on siis talouskumppanuussopimuksesta ja kysymys on tässä kumppanuussopimuksessa, kuten muissakin sopimuksissa siitä, että taloussuhteet näihin maihin tehdään sellaiset, että ne vastaavat VTO-säädöksiä. Ja kysymys on myös siitä, että luodaan näkymiä näille maille kauppasuhteiden parantamiseksi Euroopan unionin kanssa. Taustana on tietysti se, että pohjimmilta viimeiset 40 vuotta on yksipuolisilla Mm, lupauksella markkinoille pääsystä ei ole saatu aikaan sitä, että olisi kasvanut akp osuus EU-kaupassa. Päinvastoin kaupan osuus on vähentynyt, pienentynyt huomattavasti. Se merkitsee sitä, että olemme tekemisissä hyvin suuren taloudellisen kiinnostuksen kanssa, joka näillä mailla on, kiinnostuksen kanssa, joka liittyy parantuneessa mahdollista päästä markkinoille ja saada lisää kasvua tätä kautta, mutta taustalla on tietysti myöskin tällainen asymmetria, eli epäsymmetriset voimasuhteet, joten kysymys on siitä, että tapahtuu vain asteettaista, kestävää näiden maiden integroimista maailman kauppaan, tämän integraation organisoimisesta, joten kysymys on tällaisesta asymmetrioista, jotka liittyvät markkinoille pääsyä koskeviin säädöksiin, jotka ovat huomattavasti edullisemmat, suotuisammat eh, kumppanimaille kuin EUn jäsenvaltioille. Kysymys on siitä, että suljetaan pois tiettyjä herkkiä tuoteryhmiä. Kysymys on siirtymäkausista, vapauttamisesta, kysymys on joustavuudesta eh, alkuperämerkinnöissä, säännöissä ja myöskin tietyistä säädöksistä koskevat maataloutta, elintarviketurvallisuutta ja tällaisen teollisuusalojen suojelua, jotka vasta ovat syntymässä. Minusta on myös tärkeää viitata siihen, että tässä sopimuksessa ensimmäinen kappale on omistettu kestävälle kehitykselle, on selkeä sitoumus, joka koskee kaikkia osapuolia – jotka koskevat sitoumuksia kansainvälisistä yleissopimuksista, että näitä noudatettaisiin, on myöskin selkeä sitoumus siitä, että ei poiketa ympäristö- ja työlainsäädännöstä, jota sovelletaan, joten kysymys on painopisteestä, joka juuri tässä yhteydessä on järkevä. Ajatellen myös sitä, että Euroopan parlamentti vuonna 2009 hyväksyi päätöslauselman, jossa julkaistiin niin sanottu toivomuslista – ja siinä oli mukana joitakin asioita, jotka ovat löydettävissä nyt täältäkin, joten pääosa Euroopan parlamentin toiveista vuodelta 2009 on löydettävissä sopimuksesta. Ehkä saamme komissiota kuulla jotakin yksityiskohtia aivan kohta siitä, mitä tässä vielä on. Mutta menettelystä pitäisi vielä puhua. Olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa voisimme vielä saada miten saamme kaiken vielä hoidettua. Siis menettely on se, että päätös allekirjoituksista täytyy tehdä ministerineuvostossa. Toivomme, että allekirjoittaminen tapahtuu ensi kuussa. Sen jälkeen neuvosto suostumusmenettelyssä pyytää parlamentin suostumusta. Ja jos neuvosto onnistuu allekirjoittamaan tämän kesäkuussa, silloin me, kuten kumppanimaatkin, saamme riittävästi aikaa ratifioida tämän sopimuksen – ennen kuin markkinoille pääsy osallisille maille syntyy, joka olisi ensimmäinen lokakuuta 2016. Kysymys on viidestä maasta, joiden tilanne ja kehitystaso on hyvin erilainen. Jos meidän nyt onnistuisi ensimmäinen kymmenettä saada tämä sopimus voimaan, jolloin näillä mailla olisi pääsy markkinoille silloin, jos tämä ei onnistu, muut, muuten nämä maat jakautuvat eri ryhmiin, eri ryhmiin – Eh, mikä liittyy siihen eh, markkinoille pääsyyn, se johtuu siitä, että näiden maiden kehitystaso on hyvin erilainen. Olemme lähettäneet eh, aikasuunnitelman valiokunnalle. 26. huhtikuuta meillä oli hyvä kokous, jossa oli mukana seurantaryhmä. Johtaja Kalina esitteli tärkeimmät piirteet, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Ensimmäinen ajatusten vaihto Tästä mietinnöstä on siis tänään ja kesäkuun puolivälissä vielä kerran niin, että sitten huhti, heinäkuussa voimme äänestää tästä valiokunnassa ja niin, että asia olisi käsiteltävänä täysistunnossa syyskuussa eli ennen ensimmäistä lokakuuta. Tämä olisi siis menettely. Odottaa mielenkiinnolla keskustelua ja olin noin sitä, että on kiinnostusta asiaa kohtaan. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron ensinnäkin Muchas gracias. Me pide mi Kiitoksia. kollegani Karimato pyysi minua nyt äh, puhumaan hänen puolestaan. Hän on nyt tämän kokouksen aika juuri trilogissa, eikä voi siis olla paikalla. Ja haluaisin teille nyt vielä kertoa, että hän toivoo, että tämän sopimuksen osalta mennään eteenpäin, kun tämä 15.6.2014 tehtiin SADCn ö, äh, yhteisön kanssa kymmenen vuoden neuvottelujen jälkeen. Neuvotteluaika oli erittäin pitkä ja tällä korvataan 2009 äh, solmittu, ei ratifioitu sopimus. Aivan kuten herra Mato sanoi, nyt päästään vihdoin oikeudellisesta epävarmuudesta eroon, koska Euroopan unioni on antanut äh, AKT-maille näitä äh, tulivapaita mahdollisuuksia ja näin ollen meillä on VTO-sääntöjen mukainen sopimus vihdoinkin käsissämme. Kuten kollega Lamstorff sanoikin, sopimus tarjoaa SADC-yhteisön jäsenille epäsymmetrisen pääsyn markkinoille ja nämä maat voivat tiettyjä herkkiä sektoreita vielä suojella ja niillä voi olla turvalausakkeita esimerkiksi nousevien alojen suojaamiseksi. Mukana on myös lausekkeita, joilla voidaan helpottaa vientiä. Ja tämän lisäksi tässä on määräyksiä vientitukien käytön kiellosta osapuolten välillä. Samoin toimia, joilla voidaan suojella uusia yrityksiä. Tässä on selkeää epäsymmetriaa, kuten esittelijäkin viittasikin. Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia ja Svasi maa pääsevät kiintiöttä ja tulleita markkinoille paitsi ammusten ja aseiden osalta. Etelä-Afrikka pääsee paremmin ö, markkinoillemme myös ja tämä liittyy myös kehitys- ja kauppasopim- aikaisempaan kehityssopimukseen. Tämän lisäksi tässä on vielä kahdenvälinen sopimus Mosambikin kanssa – Sopimukseen liittyy myös kehityslauseke, e, ja täällä on oma sittensä myös kotonuusopimuksen, joka mahdollistaa ihmisoikeuskysymysten mukaan ottamisen. Ja lopulta sitten herra Mato pyytää, että meidän täytyy korostaa tämän sopimuksen alueellista luonnetta, ja tämän täytyy olla, ja tämä on harmoniassa alueen tulliliiton sopimuksen kanssa. Herra Mato on erityisen tyytyväinen ja toivoo, että minä tämän teille kerron ja muistutan, että hän tulee Kanarian saarilta. Eli hän on iloinen siitä, että tässä on mukana tämä periferisten alueiden huomioon ottaminen sokeriruon osalta. Tämä on merkittävä asia eurooppalaiselle sokeriruokateollisuudelle ajatellen näitä kiinte- kiintiöitä ja myönnytyksiä, joita on kauppasopimusten kautta annettu muille kauppakumppaneille. Ja tämä on äärialueiden teollisuudelle aiheuttanut vaikeuksia. On valitettavaa, että sopimuksissa ei ole seurattu tätä mallia ja herra Mato on iloinen siitä, että tässä sopimuksessa näin nyt vihdoin tehdään ja toivottavasti komissio kaikissa tulevissa neuvotteluissa ottaa tämän huomioon myöskin. lopuksi Mato, herra Mato toivoo, että tässä nyt saadaan nopeasti allekirjoitettua tämä sopimus kaikkien mukana valtioiden kanssa. Te voitte olla te voitte luottaa EPP-ryhmän tukeen, jos mennään tämän linjan mukaisesti. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Susta. Niin, paljon kiitoksia. Uskon, että meidän täytyy tässä asiassa ottaa huomioon se, että nämä talouskumppanuussopimukset Afrikan ja afrikkalaisten alueiden ja myöskin Etelä-Afrikan kanssa olivat pitkään hyvin kiistanalaisia poliittisesti, mutta myöskin kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa, sekä täällä Euroopassa että myöskin Afrikassa tulos tästä, tai, sy, tai syy, ja tämä on sellainen, jota ei täysin voida jättää huomiota, että vahvasti vapautettu kauppa hyvin e-, epätasapainoisesti kehittyneiden kansantalouksien kohdalla voi aiheuttaa myöskin hyvin kielteisiä vaikutuksia ja tähän on suhtauduttu kriittisesti. Tämä täytyy ottaa huomioon. No sopimus on, siinä on otettu huomioon se, että tarvitaan erityis- ja suojalausekkeita, joita voidaan käyttää, jos kehitykset lähtevät väärään suuntaan. No sitten toinen asia, joka minulle tässä yhdessä on tärkeä, myöskin herra Lambsdorff korosti tätä ensimmäisessä luvussa, ei kysytä, puhuta vapaakaupasta, vaan siitä, että haluamme tässä edistää kestävää kehitystä, eli kyse ei ole puhtaasti vapaa, tai tuollaista kauppasopimuksesta, vaan kumppanuussopimuksesta. Ja tässä on aivan erityinen tavoite se, että edistämme tai haluamme edistää afrikkalaisten valtioiden kehitystä. Ja tarvitsemme tässä koherenttia politiikkaa kaikilla politiikan alueilla. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, jos tämä nyt sidotaan muihin poliittisiin kehityskulkuihin, esimerkiksi pakko liikehdintään Afrikasta poispäin jos näitä halutaan jarruttaa jatkuvasti, niin totta kai tässä tarvitaan järkeviä kehittymisperspektiivejä näihin Afrikan valtioihin, niitä täytyy tukea ja myöskin saada liikkeelle. Nämä ovat vaatimuksia tälle sopimukselle. Sopimus tarjoaa mahdollisuuden täyttää nämä vaatimukset, mutta tätä ei ole kuitenkaan varmistettu. Ja puhun tässä nyt siksi pitkään, koska tämä on minulle sellainen asia, jota täytyy hiukan tarkastella, varmistella ja paljon myöskin riippuu siitä, myöskin totesimme tämän budjettikeskustelussa, eh, eli siitä, että miten sopimus eh, neuvotellaan, vaan miten se toimeenpannaan ja miten myöskin sen vaikutuksia arvioidaan. Joten tässä tarvitaan eh, mahdollisuuksia myöskin, kun ajatellaan nyt kotonuusopimusta, niin kyllä tässä pohja on olemassa, mutta tarvitsemme selkeämpää selkeyttä sille, miten valvonta hoidetaan, miten voidaan varmistaa, että kansalaisyhteiskunta niin Euroopassa kuin Etelä, Afrikan eteläosien valtioissa otetaan mukaan. Miten halutaan taata se, että mahdolliset huonot kehityskulut voidaan pysäyttää tällaisen valvonnan seurauksena. Tämä on asia, jota me tarvitsemme. Tarvitsemme lisää selkeyttä näihin asioihin. Ja sitten toinen asia, joka on meille myöskin äärimmäisen tärkeä, sopimukset olivat joidenkin afrikkalaisten valtioiden kohdalla erittäin kiistanalaisia. Pitkään oli niin, että jotkin valtiot vastustivat sitä, eivät hyväksyneet sopimusta, ja nyt vaikuttaa siltä, että myöskin Afrikan valtiot toteavat, että me voimme tämän näin hyväksyä, mutta kumppanuussopimus toimii ainoastaan hyvin, jos molemmat osapuolet mm, toimivat selkeällä tavalla, joten tässä prosessissa täytyy kiinnittää kovasti huomiota siihen, että ratifiointi Euroopan parlamentissa ja myöskin afrikkalaisissa parlamenteissa tapahtuu tasapainoisella tavalla ja myöskin ajallisesti mahdollisimman samanaikaisesti, että meillä ei sitten loppujen lopuksi ole sopimuksia, jotka tärkeiden kauppakumppaneiden, afrikkalaisten kauppakumppaneiden kanssa sitten kuitenkin tulevat hylätyiksi. Tämä olisi kyllä hyvin kielteistä ja olisi erittäin huono lähtökohta tälle. Joten tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myöskin riskejä. Me tarvitsemme laajoja valvontarakenteita, jotta sitten voimme myöskin torjua ongelmia. Kiitos. Sitten Emma. SADC-alueen sopimus. Sen osalta toivomme, että tämä pannaan nopeasti täytäntöön. Tämä sopimus on välttämätöntä, välttämätön, jotta EU voi lähentyä nopeammin tähän alueeseen ja samoin alueen sisäinen integraatio tapahtuu. Mutta tämä, tämän kaiken täytyy tapahtua myös vahvalta oikeudellisesta pohjalta VTO-sääntöjen mukaisesti kumppanuusmaat voivat suojella tiettyjä herkkiä alueita. Tässä saattaa muuten tulla valtaisia tuontimääriä, jotka epävakautta tuovat tietyille teollisuuden sektoreille – olemme iloisia, että tässä on erityisesti identifioitu ne kauppaan liittyvät alueet, jotka voivat hyötyä EU-rahoituksesta niin, että SADC-maat voivat todella hyötyä EUn niille tarjoamista suositumuskohteluista. Kiitos Guesta, Helmut. Danke. Kiitos. Kiitos Bernd. Gue, Guella on edelleenkin paljon kysymyksiä. On hyvä, että kestävyyttä tilannetta koskeva luku on näin kattava. Kuitenkin palaisin nyt tähän keskeiseen kysymykseen, josta pitää keskustella edelleen myöskin silloin, kun on kysymys muista vastaavista sopimuksista. Mitä tapahtuu, jos kotonuutaan ei jatketa? Jäädäänkö sitten jotenkin tyhjän päälle? Monet tällaiset ylittävät kysymyksen asettelut, eli poikkeus keskinäiset suhteet, yhteydet, mitä se merkitsee. Minusta on mielenkiintoista, että monet kumppanimaat ovat tyytyväisiä siihen, että sopimus on saatu aikaan, mutta samaan aikaan muut Afrikan maat eivät välttämättä ole tähän tyytyväisiä tai oli niinkään tyytyväisiä, joten meillä on hyvin erilaisia nopeuksia ja tasoja sopimuskumppaneiden kanssa ja ehkä olisi nyt pyrkiä kehittelemään tällaista yhteistä mallia, jossa nimenomaan olisi katsottu tällaista kestävyyden, kestävän kehityksen kysymystä ja niin, että oli tuonne pitkällä huomioon myöskin tämän asymmetrisen kaupan kysymykset ovat sellaisia, että ne ovat keskeisiä Afrikan maille. Niiden täytyy ensin pystyä harjoittamaan voimakkaampaa taloudellista ja kauppayhteistyötä niin, että otetaan huomioon selkeät kriteerit, jotka ovat ympäristöpoliittisia, työspoliittisia ja jotka ovat sellaisia, että ne saavat aikaan myöskin lisää itsenäistä kehitystä. Eikä unohtaa sitä, että nämä kumppanuussopimukset ovat syntyneet myöskin kymmenen vuoden neuvottelujen paineen tuloksena, jolloin on katsottu vaihtoehtoja, joten kysymys myös sitä, miten pitkälti on näiden maiden eliittejä, ovatko, eliitit, ovatko ne valmistelleet väestöä nimenomaan laajemman konsultaation kautta näiden sopimusten syntymiseen? Nämä ovat hyvin laajoja kysymyksiä, mutta on todellakin katsottava näitä uudestaan. Kiitos, Juudit. Kiitos, Bernd. Puheenjohtaja, no, tämä aiheuttaa minulle päänvaivaa. Minun täytyy näin kyllä todeta. Ja Etelä-Afrikan valtuuskunnan varapuheenjohtajana, kun olin aikaisemmin, niin olen pitkään puhunut sokeriruokotuottajien kanssa, jotka todellakin halusivat päästä Euroopan unionin markkinoille. Ja se, että maataloustuotteet pääsevät vapaasti markkinoille, on tärkeää, mutta toisaalta se, että ei sallita vientitulleja, tämän välinen VTOlla, niin se rajoittaa kyllä myöskin näitä kehittyviä maita saada rahoitusta valtion kassaan. No sitten äh, alueellinen yhteistyö, miten tämä vaikuttaa niihin näihin pieniin maihin, kun sitten taas toiset maat ovat muissa näissä tällaisissa kumppanuussopimuksissa mukana. No se, että allekirjoittaisiin sopimus, niin tässä on kyseessä joukko maita, joilla on hyvin erilainen talouden kehitystilanne, esimerkiksi Mosambik ja sitten Etelä-Afrikka ovat täysin erilaisia. No, hiukan vielä pohdin tässä, miten tämä vaikuttaa. No sitten suhtaudun uteliaasti myöskin paikallis kansalaisyhteiskunta näissä maissa. Mm, pyrin saamaan hiukan tietoa niistä ja sain aika vähän tietoa, mutta edelleenkin jatkan etsintää. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja. Muutama viikko sitten parlamentti, tämä valiokunta keskusteli eh, rahoituspalvelujen vaikutuksesta EUn vapaakauppa- ja assosiaatiosopimuksiin liittyen rahanpesuun ja osoitti, että vapaakauppasopimukset auttavat rahanpesussa. Ja kun tiedetään, että Etelä-Afrikka on suuri rahoituspalveluissa ja, ja, ja nyt sitten äh, on voitu osoittaa, että Etelä-Afrikka vie paljon laitonta rahaa, niin pohdin tässä, että mikä, mitä vaikutuksia tällä nyt sitten olisi. Jos me vapakauppasopimuksen kautta sallimme, että rahanpesu vaikuttaa vielä tuotteiden tavaroiden kauppaan, niin olen, huole, olen huolissani tästä, joten minun täytyy vielä hiukan saada lisää tietoa tästä. Kiitos. Thanks very much. Um, this... Kiitoksia. Tämä on ensimmäinen näistä sopimuksista Afrikan osalta, joka tulee parlamenttiin, ja tämän vuoksi meidän täytyy varmistaa, että tämä menee nyt oikein kenenkään ei pitäisi tuntea tässä paineita markkinoille pääsyasetuksen määräajoista sen, ja siitä, että meidän pitäisi hyvin nopeasti tehdä päätös. Parlamenttia pitäisi painostaa tämän asian osalta, ja koska päätös on niin tärkeä, että tässä ei pitäisi olla pelkkä hyväksyntämenettely, vaan myös siihen liittyvä mietintö ja Eri kollegat ovat aivan oikein tästä puhuneetkin. Mitä tulee sitten kestävän kehitykseen, niin tämä on kenties parasta, ainakin vähiten huono tämänhetkisistä sopimuksista, joita eteemme tulee, mutta se on edelleen tämän osalta varsin rajoittunut. Kaikki nämä kuusi maata ovat ratifioineet kahdeksan ILOn sopimusta, mutta Miten niitä sitten kentällä pannaan täytäntöön onkin todellinen kysymys ja valvonnan puute on todellinen. Käsissämme ei ole välineitä, joilla voidaan varmistaa asianmukainen sitoumusten täytäntöönpano. Ja tämä on paljon alhaisempaa kuin mitä meillä on esimerkiksi Kolumbia ja Peru ja muita EU-sopimuksia varten. Erästä seikkaa minä eritoten toisin esillä tässä, koska parlamentti on erityiskannan ottanut Svasimaahan. Vuosi sitten täysistunnossa hyväksyimme päätöslausuman, jossa erittäin selvästi sanotaan, että poliittisten aktivistien vangitseminen ja ammattiyhdistysliikkeen kieltäminen on selkeä loukkaus talous sopimusta vastaan, joka meillä on Svasiman kanssa. Ja Euroopan unionin täytyy vaatia sitoumusten täyttämistä. Meidän täytyy nähdä todellista edistystä. Me olemme vedonneet komissioon, että se antaisi konkreettisia ehdotuksia valvonnasta. No, paljon on sanahelinää kuultu, mutta ei mitään kirjallista eikä mitään konkreettisia ehdotuksia. Meidän pitäisi nyt nähdä omin silmin tätä edistystä ennen kuin meidän on pakko hyväksyä tai hylätä tämä sopimuspaketti. Merci. Ähm, moi je, je reste aussi avec un certain nombre de questions. Kiitoksia. Minullakin on muutamia kysymyksiä näiden sopimusten osalta. Ensimmäinen kysymys, tämähän kuullaan aika usein. Sanotaan, että pitäisi olla VTO-säännösten mukaista. No, tässä ei ole mitään määräaikaa tämän osalta ja me tiedämme, että VTO-neuvotteluissa Doha-kierroksen osalta Etelämaat ovat esittäneet tiettyjä kysymysmerkkejä näiden sopimusten osalta mutta nämä AKT-huomiot täysin lakaistiin pois, joten tavoitteena ei tässä ollenkaan poistaa etelän maiden, AKT-maiden huomiota, vaan todella etsiä tässä kehitystä ja kestävää kehitystä. SADAK-sopimus on sopimus, jossa kunnioitetaan tiettyä kaupan epäsymmetrisyyttä, mutta näistä sopimuksista jää tiettyjä tuotteita ulos ja ne ovat eri tavalla tärkeitä eri alueilla, esimerkiksi Etelä-Afrikassa tuore banaanit ja riisi ja naudan lihaa, mutta sitten taas Botswanissa ja Lesotossa esimerkiksi on aivan eri tuotteet. Joten tämän osalta mielestäni tässä nyt me tulemme eriyttämään tätä aluetta sen sijaan, että sitä yhdennettäisiin. Tässä on kuusi maata kyseessä ja näin ollen Eteläisen Afrikan tuliliiton ja sadakin välillä on eroa, niissä on myös eri määrä jäsenvaltioita, niitä nyt kohdellaan eri tavalla. Tämän lisäksi täällä viitataan kotonuussopimukseen. No, sehän päättyy vuonna 2020. Tänä, ää, nyt on allekirjoitettu ää, jatkosopimus ää, tai sen neuvottelu tämän osalta täytyy olla hyvin varovaisia. Näyttäisi siltä, että tässä ei ole riittävästi vielä varoja, jotta voitaisiin tukea näitä kehitysmaita. Meillä on 2009 sopimus. Tietysti ei voida neljännesvuosisadan takaisesta päätöslauselmasta puhua, mutta täällä parlamentissa täytyy tehdä kyllä poliittisia päätöksiä näiden sopimusten suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Alexander Lambsdorffia, koska tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ja nyt todellakin hän joutuu tässä todellakin olemaan älykäs ja varovainen. Ja tässä on kaksi suurta ongelmaa, e, ja kollega juuri puhui tästä. Ensimmäinen kysymys liittyy siitä, että miten ajatellaan, että afrikkalaisilla olisi sellainen vaikutelma, että nyt e, Euroopan unioni pyrkii ikään kuin lykkäämään tämän sopimuksen heille että tässä pyritään ikään kuin pakottamaan. Eli e, e, tässä heidän pitää itse hyväksyä tämä sopimus, talouskumppanuussopimus, jos on heidän etujensa mukaista. Ja jos he tässä sanovat, että no se, se on se, mitä me afrikkalaiset haluamme ja tämä on hyvä meille Euroopan, e, Afrikan maille, se on ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia, meidän pitäisi ymmärtää, että Afrikan kehityskysymys ei ole ainoastaan kaupan, kehityksen kysymys, vaan se, että vähennetään näitä tullitariffeja, tariffeja, vaan kyse on Afrikan maataloudesta, ja, koska tarvitaan esimerkiksi maataloutta, että jotta voidaan välttää esimerkiksi suurissa kaupungeissa köyhyyttä. Eli siis kyse on Afrikan kehityksestä, teollisuuden, maatalon kehityksestä, energialähteistä, alueellisesta integroitumisesta ja tarvittavista rakenneuudistuksista, joten meillä on siis nämä kaksi näkökulmaa, eurooppalainen ja afrikkalainen. Ja eh, ehkä me tässä pohdimme näitä ja katselemme näitä hiukan eri tavoin. Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoron saa komissio. Sandra, viisi minuuttia. Kiitoksia ja kiitos siitä, että otitte tämän kohdan mukaan esityslistallenne. Yritän vastata näihin kysymyksiin ja, ja tämä on varmaankin tärkeää, kun nyt olen tällä paikalla. Ensinnäkin sallikaa minun sanoa, että jos kotonuta ei jatketa, niin epässä nämä periaatteet kuitenkin ovat mukana. Eli kotonun sisältämät prosessit kenties raukeavat, mutta sitten voidaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen elementtien pohjalta sanktioita asettaa, koska ne ovat mukana nyt näissä sopimuksissa. Mielelläni olisin pitänyt molemmat, mutta tämä nyt ei ole mikä komission virallinen kanta. Loppujen lopuksi kuitenkin jos kysytään, että mitä teillä ei ole, niin silloin teillä ei ole näitä kotonun prosesseja ja välineitä, 90 päivää ja artiklan 96 prosessi. Tässä te asetatte yksipuolisesti sanktioita. Sitten vientiverot. No minä kuuntelin tätä tarkasti. Te todella puhutte täydestä sydämestä. On aivan totta, että nämä vientit verot asettavat monia kysymyksiä. Me tämän alueen osalta tiedämme, että on lainsäädäntöä, jotka ankkuroivat nämä vero, vientiveroihin Kenties me emme ole viestineet oikein hyvin, mutta täytyy tunnustaa se, että afrikkalaiset ovat huomanneet, että neuvottelujen osalta EU-retoriikka on muuttunut. Sitten alue alueellinen yh- yhteistyö. Olette aivan oikeassa sadas, sadakista. Öm, voin kertoa teille, että nämä maat ovat valinneet oman alueensa yhteistyön. Meidän pääosastamme tekee tässä loistavaa työtä. Sadakin osalta on jo ryhdytty keskustelemaan Niksistä ja alueellista täytäntöönpanostrategiasta ja siitä, millä tavalla voidaan rakentaa siltoja sen pohjalta, mitä tänään kuulin, niin olen iloinen, että minulla on pääosastossa kollegoja, jotka ovat ymmärtäneet, että tähän liittyy kyllä haasteita. Te olette myös tunnistaneet sen, että tässä on esimerkiksi Mosambikin erikoistilanne. Eh, Mosambik tarjoaa siis tämän 74 prosentin määrän tämä eroa muista. Seuraavaksi rahanpesu. Eh, epäs on hyvin pieni, mutta tässä tarvitaan foorumi ja näiden jäsenvaltioidenkin täytyy olla itse mukana ja kiinnostuneita tästä prosessista, jotta sitä laajennetaan. Ja olen täysin suhtaudun luottavasti kumppaneihin niin, että ne käyttävät kaikkia välineitä, joita käytössä on. Kenties välineet ei ole niin valtaisa, niin että jako voidaan oikeudenmukaisesti suorittaa. Tietysti yhteiskunnat ovat vielä epätasa-arvoisia ja vauraus ei valu alemmille tasoille kenties tämän vuoksi tätä välinettä katsotaankin hieman optimistisemmin, mutta ei sillä nyt odoteta ratkaistavan kaikkia avoin olevia kysymyksiä. Sitten tästä painostus- ja painekysymyksestä. No sanoisin, että riippuu, miten tätä tarkastellaan. Nämä maat ovat neuvotelleet hyvin edistyksellisestä ja kehitysmyönteisestä sopimuksesta, joka tuo niille paljon hyötyä. Jos parlamentti ei hyväksy tätä, niin silloin nämä maat eivät hyödy esimerkiksi uusista alkuperäsäännöistä, ja nämä ovat erittäin tärkeitä tälle alueelle. Sanoisin myös, että maat pitäisivät tätä parlamentilta hyvin huonona merkkinä, viestinä, palaan tähän myöhemminkin, koska he toivovat, tehdä heidät toivotaan tervetulleeksi Kenties Vasimaan osalta ei, ole vielä, ei olla vielä tarpeeksi pitkällä, mutta kiitokset e, Epäle kiitos sille vipuvoimalle, jota tästä löytyy. Ja kiitos näille loistaville e, tapaamisille, joita Curtin Tallingilla on ollut ministerien kanssa, niin kyllä tässä on päästy eteenpäin. Kenties vielä ei olla aivan perillä, mutta ainakin epä voidaan käyttää niitä tavoitteita varten, joita puheenjohtaja Lange aivan alussa mainitsi. Eli tässä ei ole kysymys pelkästään kauppapolitiikasta, vaan myös ulkopolitiikasta ja kehityksestä. Sitten erilaiset äh, maahanpääsy, äh, reitit, siis maat, jotka tulevat äh, yhden maan kautta sieltä päätyvätkin toiseen sitten. No minulla on kyllä tausta itselläni, eikä tämä ole mikään hankala asia hoitaa. Ja jo pitkään tätä onkin nyt selvitetty. Sitten se, että me sanelemme tämän sopimuksen afrikkalaiselle arvon edustaja Särneis Tämä on menneisyyden retoriikkaa, tämä on aivan totta. Me olemme puhuneet uusimperialismistakin eilen arvon jäsenen kanssa, joka oli tapaamissa kanssamme, mutta retoriikka on kuitenkin muuttunut. Me emme sanele tätä. Nämä Afrikan maat ovat valinneet tämän sopimuksen ja kansalaisyhteiskunta myös tukee tätä. Osalla siitä ehkä on edelleen hankaluuksia, mutta voin kyllä todeta, että tilanne, joka vallitsi vuonna 2009, on hyvin erilainen tämän päivän tilanteesta. Ja lopuksi vielä toteaisin, että jos parlamentti nyt antaa myöntymyksensä tälle ja toivottaa nämä ihmiset tervetulleiksi kaupankäyntiin, niin se, että epäkäytetään hyvään edistämiseksi, on hyvä asia, joten minä todella vetoaisin nyt näiden afrikkalaisten valtioiden puolesta niin, että parlamentti antaa oman hyväksyntänsä pian niin, että he saavat Afrikassa todellisen kehitysmyönteisen sopimuksen pian. Kiitos aivan loistavasti. Tuo aika tässä piti. Edustaja Lamsdorf, paljon kiitoksia tästä ensimmäisestä reaktiosta. Haluaisin tässä puhua parista kolmesta asiasta enää, koska yksityiskohtiinhan tässä juuri sainkin vastauksen. On totta, kollega Suster sanoi, että tässä käytiin erittäin suurta keskustelua myöskin kansalaisyhteiskunnassa siitä, mitä näihin talouskumppanussopimuksiin tulee. Ja on hienoa, että Jude Curtin Darlin sanoi, että äh, tämä on niin kuin vähiten huono, mikä meillä on tähän mennessä. Ja meidän täytyy katsoa, että miten pitkälle pääsemme, kuinka monia poliittisen agendamme osia voi tällaiseen sopimukseen liittää. Eli mitä tämä tällainen sopimus voi saavuttaa? Ja tässä on kyse siitä, että lykätäänkö siihen ehkä hiukan liikaa tavaraa ja sitten odotukset ovat liian korkealla ja sitten, että se johtaa pettymyksiin aivan automaattisesti. Ei kukaan tarkoita, ei kukaan ei väitä sitä, että talouskumppanuussopimukset yksin voisivat olla riittäviä jossakin muodossa, jotta voitaisiin kehittää myönteisiä kehitys teitä näille maille. Ne voivat parhaassa tapauksessa vaikuttaa yhtenä osana, mutta totta kai kestävä kehitys, taloudellisesti oikeudenmukainen ja dynaaminen kehitys eivät ole asioita, joita sopimuksella voidaan yksin saavuttaa, ja on tärkeää, että nämä mainitaan. No, täällä myöskin puhuttiin siitä, että maat ovat sellaisia, että tiettyjen tuoteryhmien kohdalla niitä kohdellaan eri tavoin. Olisi hankalampaa, jos kaikkia kohdeltaisiin ikään kuin samalla tavalla, koska maat ovat kehityksessä osalta eri tasolla, joten se, mikä yhdelle maalle on tärkeää, on toiselle vähemmän tärkeää. Eli se, tässä en pidä tätä mitenkään kriittisenä vaan mielestäni tämä on aivan järkevää ja oikein. EPPn kollega todeli, to, totesi, että nyt tässä oikeudellinen epävarmuus olisi, olisi vähenemässä, ja tämä on aivan totta. Meidän pitäisi tuo oikeudellinen epävarmuus näiden maiden kanssa, jotka ovat tulossa mukaan sopimukseen, koska on myöskin sellaisia maita, jotka eivät halunnut lähteä mukaan. No Angolahan neuvotteli kyllä, mutta ei allekirjoittanut. Eli ne, jotka nyt ovat allekirjoittaneet, ovat tietoisesti tehneet päätöksen olla mukana. Ja Angola teki tietoisen päätöksen jättäytyä ulkopuolelle. Joten tässä meidän tulisi myöskin ö, kohdata nämä afrikkalaiset ikään kuin samalla tasolla ja myöskin kunnioittaa heidän päätöksiään. Se on tärkeää, eli että ei todettaisi, että he eivät kuvittele, että me pyrimme nyt heidät pakottamaan tähän. No sitten kollega Schuster kysyi, että miten nyt sitten nuo valvontamekanismit toimivat. Meidän täytyy tätä vielä työstää. Kyllä mekanismeja on olemassa sopimuksen sisällä, on olemassa neuvosto myöskin, korkea-arvoisia virkamiehiä on, jotka, ja sitten myöskin tuo kotonuusopimus, suhde siihen on koko joukko tekijöitä, mutta jos tässä nyt on vielä parantamisen varaa, niin meidän tulisi kyllä pyrkiä se käyttämään koska tämä todellakin on poliittisesti merkittävä sopimus oikeastaan yksi sellainen, jonka me haluamme nyt saattaa täysin päätökseen ja tästä syystä odotan mielenkiinnolla seuraavia keskusteluja tästä asiasta valiokunnassa. Kiitoksia paljon. nyt no, tämä valvontakysymys. Voitaisiin katsoa vielä hiukan näitä sopimuksia, että tarvitaanko ja voitaisiinko löytää vielä jokunen mekanismi tätä varten 15.16. kesäkuuta keskustellaan sitten mietinnöstä ja sitten jatketaan niin, että kesätauon jälkeen sitten voimme mennä täysistuntoon tämän kanssa. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten pääsemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Se on kohta 18. Kyse on kuulemistilaisuudestamme. Tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen digitaalinen kauppa on aiheena ja nyt aloitamme tämän. Meillä on tässä pieni viive, mutta kuitenkin meillä on riittävästi energiaa. Jos nyt joku taas täältä haluaisi lähteä, mitä en kyllä mitenkään voisi ymmärtää, koska tämähän on erittäin jännittävä aihe, tämä kuulemistilaisuuden aihe, niin lähteköön tämä henkilö sitten hiljaisesti täältä, eli olkaa hiljaa. Digitaalinen kauppa ja siihen liittyvät asiat on asia, joka kehittyy entistä voimakkaammin. Ja siihen liittyy myöskin valtavasti potentiaalia kasvulle ja työllisyydelle. Näitä on pohdittava, mutta meidän täytyy myöskin pohtia sääntöjämme, koska nehän on luotu enemmän tai vähemmän ei-digitaaliselle maailmalle. Ja täytyy pohtia, ovatko ne edelleen järkeviä, ja näin me tulemme tekemään. Ja tästä syystä en nyt johdattele asiaan tai aiheeseen tämän enempää, vaan nyt alamme keskustella asiasta. Meillä on kaksi paneelia. Ensimmäisessä kyse on mahdollisuuksista, toisessa säännöistä, ja kummankin paneelin kohdalla meillä on täällä kutsuttuja asiantuntijoita. Ensimmäisessä Rupert Schlegelmilch, hän on komission edustajana tunnettu täällä, ollut useampaan otteeseen jo täällä. Ja sitten eh, Joshua Paul Meltzer, hän on Johns Hopkins Schoolista siellä. Hyvä. Koska nyt sitten käydään keskustelua näistä mahdollisuuksista, joita eh, digitaalisella kaupankäynnillä voi olla. Mutta annan tässä nyt heti Robert Schlegelmilchille puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi ja sitten myöskin herra Meltzerille kymmeniksi minuutiksi ja sitten kollegoilla on minuutti aikaa esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Äh, ähm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kymmenen minuutin puheeni aikana haluaisin hieman hahmotella teille tätä kysymystä DG kauppapääosaston näkökulmasta ja kollegani paneelissa, paneelista on kirjoittanut enemmän näistä numeroista, näistä luvuista, jotka liittyvät siihen, mitä nyt tehdään. Mutta se, miten haluamme lähestyä tätä, on äärimmäisen tärkeä kysymys myös. Kaikki te olette tietoisia siitä, miten vallankumous pyyhkii pois maantieteellisiä rajoja ja etäisyyksiä ja me olemme pääosastolla huomanneet, että tämä muuttaa myös kaupankäynnin malleja ja tuo kauppaan paljon uusia asioita. Ennen kaikkea tämä on tuonut valtaisesti uusia mahdollisuuksia. Tämähän on itsestään selvää, eritoten pienille yrityksille, jotka voivat nyt saada helpotusta ö, aikaan ja paikkaan sidotusta ö, esteistä. Ja muutamia lukuja. Ö, globaali sähköinen kaupan Käynti on tällä hetkellä noin 12 triljoonaa euroa, kun 20 vuotta sitten ei ollut lähestulkoon ollenkaan. Ja digitaalitalous on kasvanut 2010-2016 vuosina valtaisasti, vaikka kriisi oli päällä suurimmalla osalla sektorilla. Odotamme, että tässä päästään noin 5,7 prosenttiin Euroopan VKTLstä tänä vuonna ja verrattuna tämä vuoden 2010 3,8 prosenttiin. Kun katsotaan näitä lukuja, niin huomataan, miten valtaisa muutos, muutos reaali mielessä tämä ö, tilanne nyt on, ja tämä muutos jatkuu edelleen. Hieman tässä on oltu huolestuneita uuden maailmanjärjestyksen amerikkalaisten yritysten dominoinnista, mutta Eurooppa pärjää varsin hyvin myös tässä. EUlla kokonaisuudessaan on EU kokonaisuudessaan on laajin, suurin digipalvelujen viejä Eli tämä tarkoittaa sitä, että lähestulkoon 25 prosenttia on meidän vientimme digipalvelujen osalta 456 miljardia dollaria. Käytän dollareita tässä, koska kollega tulee käyttämään myös dollareita ja hän tulee puhumaan tästä enemmän. Ja tämä on, luku ylittää Yhdysvaltojen luvun eli noin 390 miljardia dollaria. Valtaisa potentiaalia siis löytyy ja Eurooppa on varsin hyvä digikaupankäynnissä. Kysymys kuitenkin kuuluu, että mistä itse asiassa puhutaan silloin, kun puhutaan tällaisista sanoista kuin digitaalikaupankäynti. Me jaemme, jaamme tämän termin hallittavissa oleviin osio, osiin niin että mietitään, miten me voimme globaalia taloutta hallinnoida hyvällä tavalla ja saada siitä niin taloudellista hyötyä kuin myös turvata perussääntömme ja niiden noudattamisen. Yritän eri esimerkein osoittaa teille, miten tämä toimii. Ensimmäinen on kenties kaikista hankalin ja ristiriitaisin kysymys, eli tieto ja tietovirrat. Potentiaali tässä tiedon käytön ja sen työstämisen osalta on valtaisa, mutta siihen liittyy myös vaikeuksia. Mutta eipä tehdä tässä sitä virhettä. Tämähän on koko digikaupankäynnin ydin, tiedon siirto. Ja amerikkalaiset ovat tästä hyvin innoissaan, mutta tämä on yhtä tärkeää kaikille osallistujille. Muutama yksinkertainen esimerkki. Jos tarkastellaan Yhdysvalloissa tai jossain muualla tehtävää käteisnostoa, niin tietoa täytyy siirtää, koska pankkikortti täytyy tunnistaa ja niin edelleen. Ja sitten jos tänä päivänä rekkojen logistiikkaa hoidetaan, niin silloin saadaan esimerkiksi suoraa tietoa huollosta ja jopa kuljettajan ympäristöystävällisestä ajotavasta, mutta kaikki tämä tieto täytyy siirtää analyysiä varten. Sitten on tämä suuri kysymys klassisista palveluista, vakuutuksista ja niin edelleen, tiedonsiirrosta sähköisesti. Ja voisin kutsua tätä klassiseksi sähköisen kaupankäynnin sektorista, eli ostetaan tuotteita netossa, tässä, netissä. Tässä täytyy edelleen esimerkiksi kuluttajien ja asiakkaiden tietoja siirtää. Sitten on tämä suuri kysymys, mitä tehdä näillä tiedoilla, joita kerätään kuluttajista, asiakkaista, rahoituksesta ja niin edelleen. Kaikki tämä tapahtuu rajat ylittävässä ympäristössä suurelta osin siis. Eli tässä pieni ajatus nyt teille. Ajatellaan eri sektoreita, esimerkiksi sähköinen terveydenhuolto. Potilaan ei tarvitse olla siellä, missä lääkäri on. Sitten verkossa tapahtuva koulutus, se on jo nyt kasvamassa ja kukoistamassa. Tässä on jotakin ajatuksia siitä, mistä me puhumme silloin, kun keskustelemme digitaalisten kaupankäynnistä ja kaikki nämä liittyvät siis tietoon ja tietovirtoihin. Ja erään seikan haluan tehdä erittäin selväksi. Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan TISasta ja TTIPistä tehnyt asian selväksi. Kysymys ei ole yksityisyysstandardien alentamisesta ja heikentämisestä. Kaikki ne määräykset, jotka liittyvät tietoon ja tiedonsiirtoon, niiden täytyy pitää kiinni olemassa olevasta ja tulevasta yksityisyyden suojan lainsäädännöstä. Kaikki tiedätte esimerkiksi yksityisen suojakeskustelut. Meillä on lausekkeita, joissa puhutaan sitten niistä sopimuksista, joista joissa on sovittu yksityisyyden suojasta. Ja tässä on selkeä normien hierarkia. Sitten niille, jotka eivät tätä niin läheltä ole seuranneet, niin koko tämä ajatus tietovirrasta tulee rahoituspalvelusektorilta eh, jo tuolta 90-luvulta. Ja silloin kysymys oli todella rahoituspalveluista, mutta vakuutusyhtiöissä ja pankeissa piti jo pitää huolta tieto, tietojen suojasta. Ja VTOssa ja jossakin eh, VTOn teksteissä ja liitteissä on asia otettu huomioon. Samoin vapakauppasopimuksessa. Esimerkiksi Korean kanssa meillä on sääntöjä tieto, tiedosta, tiedonvirrasta ja yksityisyyden suojasta. Tänä päivänä tietysti kysymys ei ole pelkästään enää rahoituspalveluista, vaan tämä liittyy kaikkiin taloutemme sektoreihin. Kaikkiin tämä vaikuttaa ja tämän vuoksi tämä nyt on aivan standardipiirre. Jos viimeisintä kaupan tiedonantoamme luettiin, niin huomaatte, että tämä on meille tulevaisuudessa prioriteettialue. Täytyy asianmukaisesti säännellä tietovirtaa. Täällähän kuullaan paljon tietoviroistamme Yhdysvaltojen suuntaan, mutta todelliset tai jotkut muista todellisista ongelmista, jos nyt tässä oikeammin puhun, niin kyllä ne löytyvät muista maailman muilta maailman alueilta. Joillakin mailla on sellainen politiikka, joka vaatii, jossa vaaditaan protektion, protektionismin syistä, e, ei niinkään tietosuojasyistä, mutta halutaan pitää yritykset omilla alueilla ja tässä joskus vaaditaan tietojen globalisointia syistä, joka ei meidän mielestämme ole perusteltua eikä oikeutettua. Meidän täytyy puuttua tähän, koska saattaa olla, että tässä menetetään paljon yrityksiä tai yritykset eivät pääse ö, toimintaansa, jos ei voida varmistaa vapaata tietovirtaa kuitenkin yksityisyyden suojella. Viimeisen puolitoista, puolitoista minuuttia, niin nyt aion puhua siitä, että digitaalikaupankäynnissä on kysymys muustakin. Siinä on kysymys televiestintäpalveluista. Niitä tarvitaan aina. Ne ovat ne, jotka mahdollistavat tämän kaupankäynnin. Tar- täytyy saada reilut säännöt televiestintäjärjestelmään niin, että voidaan palveluja tuottaa jos ei voi käyttää niitä linjoja, joita jokun yrityksen hallinnassa on, niin tämä saattaa olla ongelma. Tässä on kysymys myös perusrakenteiden käyttömahdollisuuksista, tämä mainitsinkin jo, mutta kysymys on myöskin luottamuksesta. Ajatellaan nyt vaikka roskapostisääntöjä, kuluttajan suoja, sääntöjä, saanko samanlaisen suojan tason normaalissa kaupassa kuin internetkaupassa. Monet näistä asioista kuuluvat osaan sisäisen kaupankäyntiin. Siitä en puhu tänä päivänä, mutta digitaalinen yhtenäismarkkinaprojekti, jonka monet teistä tuntevat, tarkastelevat näitä asioita internetin näkökulmasta, mutta tässä ulkoisten sääntöjemme täytyy olla yhteensopivia ja synergiassa sen kanssa, mitä teemme sisäisestikin. Sitten yritysten, ostajien ja myyjien auton varmentaminen. Tästäkin me puhumme Turvallisuus on tärkeä asia tällä, tässä agendassa. Täytyy osata palvelimia käyttää asianmukaisella tavalla niin, että kaikki on saatavilla oikeilla foorumeilla. Minä lopettelen tähän nyt. Tällainen meidän agendamme on. Potentiaali on valtaisaa. Mutta paljon on vielä tehtävää, jotta tästä tulee todella toimivaa. Eritoten kun joissain muissa maailman kolkissa on vallalla tietty skeptisismi digitaalikaupankäynnin suhteen. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa herra Meltzer. Johns Hopkins-koulusta. Kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne ja puhua teille tänään digitaalisen kaupan asioista. Ja olen nyt katsonut niitä mahdollisuuksia, joita digitaalisella kaupalla on työpaikkojen ja talouden kasvulle ja, ja millaisia mahdollisuuksia sillä on pk-yrityksille ja yrityksille myöskin kehittyvissä maissa, kun ne käyttävät, digita- käyttävät internettiä. Ja tämä on myöskin erittäin kiinnostava asia ja Haluaisin nyt kertoa teille muutamia asioita siitä, miksi tämä on tärkeää, kun ajatellaan eh, tietojen kulkua taloudessa, kaupassa ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tällä on Yhdysvaltojen ja EUn johtajille tällä alueella. Niin kuin kollega tässä jo kertoi, tietovirrat osoittavat sen, miten maailmantalous kulkee, miten, millaisia kaikki erilaiset operaatiot liittyvät siihen, että tiedot kiertävät maailmanlaajuisesti. Internet ei ole ainoa väline, vaan tämä tapahtuu myöskin niin sanotun teollisuuden, internetin ja yritysten välillä. Tieto voi myöskin olla kaupankäynnin väline, esimerkiksi musiikki- ja kuluttajavälineet, mutta se myöskin mahdollistaa kaupan. Käytämme tietoja, että saamme esimerkiksi kommunikaatiovälineitä käyttöön ja tietoa verkosta. 2014 tietovirrat olivat suurin, suurempi osa, tai suurin osa BKT-alaista. Ja nyt on pari asiaa, miten internet vaikuttaa kansainväliseen kauppaan. No se muuttaa yrityksiä kilpailukykyisen, kilpailukykyisemmiksi esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla – ja kollegakin totesi, että tämä on äh, asia, joka menee kaikki, siihen, miten kaikki yritykset toimivat tällä hetkellä, olipa kyse siis äh, maataloudesta, tutkimuksesta, palveluista, ja mitä enemmän nämä sektorit käyttävät internetiä, internettiä kaupan käynnissä, niin sitä tuottavampia ne ovat, parempaa palkkaa ne voivat maksaa ja olla kansainvälisessä kaupassa mukana. Äh, ja ja myöskin eh, digitaalinen tuottavuus on tässä tärkeää ja että mm, sitä käytetään eri aloilla. ja Se tarjoaa myöskin yrityksille pääsyä sellaisten kuluttajien luo, jotka to- toimivat internetissä ja nämä foorumit voivat näin helpottaa kansainvälistä kauppaa. Kansainvälisen digitaalisen kaupan mahdollisuudet ovat sellaisia, että koska tämä on nyt globaalia, niin miljardit ihmiset pääsevät siihen mukaan. 90 prosenttia niistä, joilla ei ole pääsyä internettiin, ovat, ovat kehittyvissä maissa. Ja entistä enemmän verkkoa käytetään myöskin mobiililaitteissa – Mobiililaitteita oli maailmassa enemmän kuin ihmisiä viime marraskuussa. Yli puolet näistä ovat sellaisia, että niillä pääsee verkkoon. Mobiiliverkko oli yli 80 prosenttia kehittyneessä maassa, mutta vain 40 prosenttia kehittyvissä maissa, eli 4,5 prosenttia. Ja kasvu on tapahtunut 900 prosentin verran. Totta kai mobiiliäpsellä on tässä suuri merkitys. Euroopassa 400 000 ihmistä rakentaa näitä applikaatioita ja se myöskin tarjoaa paljon työpaikkoja Euroopassa ja kyse ei ole ainoastaan esimerkiksi liikenteessä, vaan esimerkiksi fitness-applikaatioita, terveydenhuoltoon liittyviä ja on myöskin tällainen ranskalainen jossa autetaan lukihäiriöisiä lapsia. Pystytään esimerkiksi optimoimaan, optimoimaan lukemista ja irlantilainen appsi auttaa myöskin. Ja sitten myöskin Angry Bird on suomalaisen Rovion kehittämä, joka tarjotaan seitsemällä kielellä. Ja myöskin on todistettu, että se vähentää masennusta. Kun ajatellaan internetin vaikutusta tuottavuuden, niin Yhdysvaltojen kauppakomissio on arvioinut, että tuottavuuden kasvu, se on kasvattanut 3,5 prosentilla ja Yhdysvaltain BKT 2003-2010 noin 17 prosenttia. Tuottavuuden kasvua työllisyysmarkkinoilla EUlla liittyy yrityksiin, jotka käyvät sähköistä kaupankäyntiä. Ja tuottavuus voi kasvaa tietyillä tavoilla. Yksi tärkein on se, että saadaan halvempia internetpalveluja, esimerkiksi pilvipalveluja, erilaisia konsultointi, lakipalveluja, viestintämahdollisuuksia, Skype, Google, nämä usein ovat ilmaisia ja myöskin pääsy markkinatietoihin, koska on osoitettu, että ne ovat suurin este yrityksille ja varsinkin pk-yrityksille päästä maailmanlaajuisille markkinoille – ja 2017 on arvioitu, että 300 miljardia dollaria on näiden yritysten arvo. Esimerkiksi käytetään radiotaajuuksia Hewlett Packardissa ja kuljetuksessa esimerkiksi 15 prosenttia. Ja tämä sitten johtaa myöskin suuren tiedon tärkeyteen tässä Äh, puhutaan big datasta, sitä tuotetaan hyvin paljon, sitä kerätään ja analysoidaan. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta, mutta nämä mahdollisuudet eivät ole ainoastaan yrityksille tärkeitä, mutta vaikuttavat myöskin ihmisten terveyteen ja hallitusten toimintaan. Äh, esimerkiksi mitä tapahtui Filippiinillä taifuunin aikalla? Siellä käytettiin analysointilaitteita, joissa voitiin sitten antaa apua ja tämä big data tulee olemaan tärkeää, kun ajatellaan tuottavuutta ja innovointia tulevaisuudessa. Ja sitten ähm, tuottavuusketjut eivät myöskään toimisi ilman tätä. Ajatellaan esimerkiksi tanskalaista yritystä, joka äh, etsii äh, tietoa tuuliturbiineista, jotta se vaikuttaa esimerkiksi, miten äh, tuulen nopeus vaikuttaa turbiineihin. Tätä tietoa käytetään identifioimaan – identifioimaan asioita, jotta voidaan esimerkiksi etsiä, etsiä näitä turbiineja ennen kuin jotakin ongelmia esiintyy. Ja nämä vaikuttavat PK-yrityksiin, jotta ne pääsevät mukaan kansainväliseen kauppaan internetin käytön avulla. PK-yritykset voivat löytää maailmanlaajuisesti kuluttajia, asiakkaita. 97 prosenttia viennistä Yhdysvaltojen pk-yrityksistä on muualle kuin Yhdysvaltoihin. EU-ssa ainoastaan 12 prosenttia jälleen myyntiyrityksistä ovat mukana sähköisessä kaupankäynnissä, kun taas 93 prosenttia EU-yrityksistä eBayssä myy rajat ylittävästi, eikä tämä kosketa ainoastaan EUta, vaan Ranskassa 16 prosenttia eBay-yrityksistä vie neljälle mantereelle. Tämä vaikuttaa myöskin kansainvälisiin kauppaan, palvelukauppaan ja voidaan myöskin äh, äh, viedä erilaisia palveluja. Me puhuimme tässä koulutuksesta, terveydenhuollosta ja tässä myöskin palveluiden ja palveluiden ja tuotteiden ero häviää, eli tässä viedään paljon tuotteita fyysisinä, fyysisinä tuotteita. Tämä äh, pk-yritykset ovat entistä enemmän mukana kansainvälisessä kaupassa ja usein pk-yritykset vievät vähemmän arvoisia pieniä tuotteita maailmanlaajuisesti, mutta kun nyt ajatellaan kaikkia mahdollisuuksia, joita tällä nyt on, niin tarvitaan myöskin ympäristö, sopiva ympäristö. Ja tässä painotan, painotan sitä, että tässä pitää myöskin luottaa sähköisen kaupan käyntiin tie, tieto täytyy suojata ja kuluttaja täytyy suojata vahingollisilta toimilta ja että myöskin riitatilanteet voidaan selvittää tehokkaasti oikea-aikaisesti ja että maksumekanismit ovat turvallisia ja käytettävissä PK-yrityksille. Tässä on kyse vanhoista esteistä, kun esteistä puhutaan, tullitoimenpiteistä ja myöskin näistä vientiyrityksistä tässä on kyse, mutta se, että tietoa voidaan globaalisesti siirtää, niin tarvitaan lokalisaatiopalveluja, mutta ne ovat ongelmallisia. Ne kasvattavat palvelujen saannin hintaa esimerkiksi pilvipalveluissa ja varsinkin kehittyvissä maissa. Tämä on ongelmallista, koska monet yritykset eivät lähde näille markkinoille. Lokalisaatio voi vaikuttaa myöskin siihen, että kehittyvät maat kärsivät ja esimerkiksi Intian, Kiinan, Venäjän hallitukset ovat tiettyä lainsäädäntöä saaneet aikaiseksi tähän. Ja tässä myöskin täytyy puhua näistä sääntelykysymyksistä, koska tiettyjä sääntely tavoitteita ei välttämättä pystytä saavuttamaan. Samanaikaisesti internet kuitenkin tarjoaa ja parantaa mm, sääntelyjen mm, palveluja. Ajatellaan nyt esimerkiksi, esimerkiksi mm, terveyspalvelujen siirtämistä kaupunkien ulkopuolelle. Tässä täytyy nyt maksimoida mahdollisuudet. EU ja Yhdysvallat ovat erittäin hyvässä tilanteessa sääntöjen kehittämisessä internetille. Ja tässä myöskin yhteen toimivuuden täytyisi olla – mukana. Pitäisi rakentaa siltoja sääntely, sääntelijöiden ja sääntelylähestymistapojen välille. Ja, ja myöskin yksityisyyskysymykset ovat tärkeitä, kun ajatellaan tietojen, tietojen virtojen rajoitusta. Myöskin tärkeät IP-lait, tärkeitä ovat IP-lait ja tässä myöskin tekijänoikeuskysymykset ovat olleet merkittävässä asemassa, kun puhutaan internetin käytön kasvattamisesta yrityksissä. Täytyy kehittää enemmän sääntöjä. Kumppanuussopimus, joka juuri allekirjoitettiin, on hyvä osoitus siitä, mihin suuntaan ollaan menossa rajat ylittävässä tiedonsiirrossa ja että mitään erityismääräyksiä tälle ei tule – TTIP-kysymykset ovat myöskin tärkeitä, kun ajatellaan, ja EU ja Yhdysvallat voivat osoittaa johtajuutta tässä, ja nyt kyllä sitten VTO-honkin on osoitettu enemmän kiinnostusta ja siihen, että jäsenvaltiot tekevät enemmän digitaalisen kaupan osalta. Kiitos. Kiitoksia hyvät kollegat. Ja nyt sitten te saatte puheenvuoron minuutiksi. Ensimmäiseksi herra Fisas. Muchas presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tarkasti kuuntelin näitä puheenvuoroja. Ne olivat mielestäni äärimmäisen mielenkiintoisia. Minä olen myös kulttuurivaliokunnassa ja kulttuurivaliokunnassa on aiheita, jotka erityisesti meitä huolettavat. Ja nämä tulivat täälläkin esille, esimerkiksi tekijän oikeudet, copyright kysymykset. Millä tavalla nämä voidaan konkreettisesti ja tehokkaasti taata? Ja sitten on eräs seikka, joka liittyy urheiluun, eli laiton vedonlyönti internetin kautta. Tällä hetkellä tämä aihe on tärkein urheilun, urheilumaailman syöpäkasvain, ja tähän ei ole mitään konkreettista ratkaisua. Jos, mahtaisiko teillä olla jonkinlainen ajatus tämän ongelman ratkaisemiseksi? Eh, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja kiitos siitä, että on mahdollisuus käydä tällainen julkinen kuuleminen ja kiitos myös kahdelle puhujalle. Minä haluaisin esittää kysymyksen. Uskon, että se rytmi, jolla neuvotellaan näitä kauppaneuvotteluja, on nopeampi kuin se, jolla eh, kehittyy Euroopan eh, digitaaliset sisämarkkinat. Ja haluaisinkin kysyä, miten käsit pyritään pääsemään näistä säädösesteistä, joita on 28 jäsenvaltiossa, koska kysymys on pk-yrityksistä ja kuluttajista, jotka haluavat käydä sähkökauppaa, ja me olemme varsinkin, miten me olemme kehittää sähköistä erilaista kauppaa, jos emme mahdollista, että on olemassa asianmukaiset Eh, digitaaliset taidot tai infrastruktuurit, joista on puhuttu, mutta on perustavanlaatuista, että kehitellään digitaalisia eh, mahdollisuuksia pk-yrityksille ja kuluttajille, että voivat todellakin hyödyntää mahdollisimman laajalti ne mahdollisuudet, joita on sähköisessä kaupankäynnissä. Kaup- kansainvälisen kaupan kannalta katsottuna on perustavanlaatuista ja kumpikin puhuja eh, sanoi sen, että on tärkeää, että on olemassa säädöksiä, jotka ovat globaaleja. Ja tässä haluaisinkin kysyä, mitä ovat uudet määräykset, joita tarvitaan eh, maailman kapearjärjestön puitteissa, jotta vastataan uusiin haasteisiin, joita meillä on, ja millä välineillä komissio käsittelee tätä asiaa nimenomaan maailman kapearjärjestön puitteissa. Thanks very much to both speakers. Um, I don't... Kiitokset molemmille puhujille. Kukaan ei varmaan epäilekään niistä, niitä mahdollisuuksia, joita internet tuo digitaalipalvelujen kaupan käynnille omalla alueella. Niin Euroopan aluekehitysvaroja on käytetty yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan innovaatiorahastojen kanssa siihen, että voidaan todella hyödyntää näitä mahdollisuuksia ja luoda paljon paikallisia työpaikkoja. Joten tähän kontekstiin asetan myös oman kysymykseni sel- selkeästi, niin kuin sanoitte, huolena on yksityisyyden suoja. Ja eilen Euroopan kuluttajasuojajärjestö toi esille sen huolen ja sanoi, että sähköinen kaupankäynti ja rahoituspalvelumääräykset ne eivät ole riittävän suoji, su, vahvoja, jotta voitaisiin suojata yksityisyyttä. Millä tavalla te vastaatte tähän kritiikkiin olemassa olevista kauppasopimuksista? Te vastasitte siihen, mitä sitä osalta haluatte saavuttaa, mutta mitä sanotte tähän muuhun kritiikkiin? Edustaja Red. Three Kolme kysymystä puheenjohtaja. Ensimmäinen, kun puhumme digitaalipalveluista, tässä ykkösvaiheessa me tiedämme, mahdollisuuksista, mutta kyllä täällä on myöskin riskejä, joita pyrit, koska tässä nyt pyritään ehkä välttämään jotakin sääntöjä, eli voisiko olla jonkin näköinen regiimi, joka meillä olisi esimerkiksi tietojen siirron osalta kolmansiin maihin. No sitten toinen liittyy sähköiseen kaupankäyntiin, Voisiko meillä jotakin mallilausekkeita niin kuin muillakin alueilla, kuten ICS ja mitä nämä sisältäisivät nämä mallilausekkeet edeltävä puhuja jo puhui näistä ongelmista, eli tässä tarvittaisiin tietojen vapaa virtaaminen ja sitten, että ei olisi tuota pakotettua ja pitäisi tietysti noudattaa tietosuojaa. Meidän tulisi myöskin varme, varmenta, varmistaa, että poikkeukset, kuten esimerkiksi kansallinen turvallisuus, liittyisivät näihin suhteellisuuskriteereihin ja sitten katsin artikla 14, joka liittyy tietojen yksityisyyteen. Onko se vankka vai pitäisikö meidän lähteä toiseen suuntaan? Olen nähnyt, että TPPn kohdalla tämä on korvattu suhteellisuustestillä. Riittääkö se? Kiitoksia Marit. Thank you, Chairman. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille puhujille tästä hyvin ajankohtaisesta kuulemisesta. On tärkeää, että me käsittelemme laajoja vaikutuksia ja EUn johtajuuden tarvetta kun näemme yhä enemmän kehitystä digitaalisessa taloudessa. Ja meidän on tunnustettava, että tekninen kehitys on niin paljon nopeampaa kuin politiikan tekeminen, onpa kysymys kauppapolitiikasta tai muista alueista, joten tämä on todellinen haaste. Minulla olisi kysymys äh, Rupert äh, Schlegelmilchille komissiosta. Me odotamme ehdotuksia, jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin huomenna. Ja olenkin utelias kuulemaan, miten pitkälti uskotte, että kauppa asianmukaisesti on integroitu näihin ehdotuksiin. Mainitsitte lyhyesti tällaisen sisämarkkinakysymykset suhteessa kansainvälisiin kysymyksiin, mutta näyttää siltä, että nämä rajat hämärtyvät, etenkin kun on kysymys standardeista. Esimerkiksi juuri esineiden internetissä ajatellaanpa turvallisuutta tai tietosuojaa tai vastuuta. Me olemme yhä enemmän tekemisissä kysymysten kanssa, jotka ovat globaaleja. Ajatellen myöskin sitten ulkopolitiikkaa, niin mietinpä vain sitä, missä määrin kauppa, kaupan vapauttaminen ja kaupan kysymykset liittyvät tällaisiin internetin hallintan kysymyksiin. Euroopan ulkoisuushallinto tai muut missä välin ne ovat ottaneet tämän huomioon. Sama kysymys kuin Vivian Redingin, jotka liittyvät suojalauseeseen, jotka liittyvät siihen, että voitaisiin tehdä rikkomuksia, jotka liittyvät kansallisiin kansallisen turvallisuuteen, jota käytetään usein perustella sille, että rajoitetaan kuluttajien käyttöoikeuksia internetissä. Sitten suhde EUn ja Yhdysvaltojen välillä. kuulen hyvin paljon syytöksiä ennen kaikkea Silicon Valleyn äh, Pilakson äh, dominoimilta teollisuuden ne niin väittävät sitä, että EUn ehdotukset ovat protektionistisia ja syyttävät eurooppalaisia yliherkkyydestä yksityisyyden ja perusoikeuksien alueilla, kun samaan aikaan myöskin herra Meltsa aivan oikein puhui luottamuksesta, ja uskoakseni luottamuksen täytyy tulla nimenomaan yksittäisiltä käyttäjiltä ensisijaisesti. Onko Grönlankan puhista hyviä ajatuksia siitä, miten voidaan varmistaa se, että on enemmän yhteistyötä niin, että voidaan välttää autoritääristen hallitusten toiminta niin, että ei tapahdu tällaista pirstaleisuutta avointen demokratioiden ja autoritääristen hallintojen välillä maailmassa. Kiitos. Minäkin haluan kiittää kahta puhujaa tästä. Olen julkaissut internethallinnon viimeisimmän julkaisun julkaisun. Kun menemme verkkoon ja kun teemme kauppaa, niin tässä tämä perustuu luottamukseen. Ja tämä sitten johtaa siihen kysymykseen, miten voimme taata, että taata sen, että tietovirta on avoin kaikille, mutta myöskin se liittyy tähän lainsäädäntöpuitteistoon, jossa me toimimme. Eli jos puhumme digitaalista markkinoista, kaikista haasteista ja mahdollisuuksista – siitä, että pystymme kehittämään itseämme teollisuussektorilla, niin sama oikeus on muillakin. Ja kun katsotaan tätä mobiilivallankumouskirjaa, niin puhutaan 400 yrityksestä tänään, jotka ovat mukana tässä yhteistyössä. Ei ole ainoastaan EU kyseessä tai Yhdysvallat, vaan tämä on maailmanlaajuinen asia. Miten me yhdistämme nämä haasteet niillä takeilla, että EUn etuja tässä tietyllä tavalla puolustetaan, niin kuin herra Schlegelmilch totesi. Miten me voimme todeta, että se luottamus, jota me tarvitsemme, on vakauttava tekijä tälle kehityskululle? Sitten toinen kysymys. Miten me haluamme säännellä tiedon kulkua jos nämä kulkevat vapaasti, niin kuin herra Schlegelmich totesi. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti ja tarkasti? Tämä on tärkeä kuuleminen. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Ja näin jo, että täällä puheenjohtaja viittilöi minulle, että minun täytyy lopettaa. No, tämä liittyy jo toiseen paneeliin, mutta herra Schlegelmich ja Meltzer, anna nyt teille puheenvuoron. Saatte kolme minuuttia vastataksenne näihin kysymyksiin. Yes, thank you very much and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne ovat kaikki aivan aiheeseen liittyviä ja osoittavat, että meidän täytyy seuraavina kuukausina ja vuosina paljon syvemmälle vielä tunkeutua niin, että saamme asiat oikean suuntaan. Ajatellaan nyt vaikka ää, laitovedonlyönti internetissä. Internetin väärinkäyttö tällä tavalla tekee pääosasto, kauppapääosasto on sitä vastuussa tässä. Tämä kaikki liittyy kauppaan ja samalla nämä äh, eri välineet, esimerkiksi poliisin välineet, oli kysymys laittomasta vedonlyönnistä tai lapsopornografiasta tai niin edelleen, niin kaikki tämä on edelleen suuri haaste. Ja komissiossa me tarkastelemme näitä asioita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, kun puhutaan äh, rikoksiin puuttumisesta ja siitä, mitä voidaan tehdä. Täällä tuli kysymys Rova Rodriguezilta siitä, missä nyt ollaan menossa. Eri toten, kun ajatellaan VTOta ja sisäistä ja ulkoista politiikkaa, tämähän on jatkuva haaste. Jotkut teistä ovat tämän maininneet. Markkinat ovat globaalit. Kaikki nämä kysymykset, joista me sisäisesti keskustelemme, niillä on ulkoinen ulottuvuus, koska ei internet pysähdy EU-rajoille. Meillä voi olla aivan loistavia sääntöjä, mutta minun tehtäväni on varmistaa se, että mitä EUn ulkopuolella yritetään saavuttaa, on yhteensopivaa sen kanssa, mitä me sisäisesti teemme. Ja meillä ei pitäisi eritoten olla konfliktia yksityisyyden suoja määräysten kanssa EU-sisällä ja ulkopuolella. Tämä on asia, johon, jota käsittelemme lähes tulkoon joka päivä. Palaan tähän hetken kuluttua VTOssa. Meillä on pitkäaikainen sähköisen kauppakäynnin työohjelma. VTO-kollegat varmasti antavat minulle anteeksi, kun sanon, että tämä ei ole mitään uutta tehnyt 15 vuoteen. Me yritämme nyt tätä tarkastella uudelleen, minne suuntaan voidaan mennä ja katsoa, katsoa näitä asioita tuoreesta näkökulmasta, koska tämä on äärimmäisen tärkeää. Toitte esille myös kysymyksen siitä, riittääkö se, mitä meillä nyt Sitassa on. Rova Redi kysyy, onko artikla 14, onko se tarpeeksi hyvä. No se on minun mielestäni tämä perusturva yksityisyyden suojalle. Se on riittävän hyvä, mutta se ei ole erityisen spesifi. Sitten kysymys lokalisaatiosta. Siihen ei VTO vanhassa järjestelmässä oikein puututa ja meidän pitäisi tarkastella erilaisia poikkeuksia ja tasapainoa oikeuksien ja velvoitteiden välille, mikä on perusteltua, mikä ei ole perusteltua. Niin kuin jotkut teistä sanoivatkin, tämä ei ole pelkästään mikään EU-USA-kysymys reaalimielessä. Tietysti meillä on näitä kysymyksiä. Meillä on kaikilla tiettyjä lokalisaatiokysymyksiä. Veroviranomaiset haluavat dataa, kansallisen turvallisuuden viranomaiset haluavat tietoja. No, te tunnette kyllä nämä kysymykset, mutta ei tämä ole mikään tällainen lokalisaation vapaa maailma, mutta meidän täytyy kysyä, että mikä on legitiimi perustelu, jonka kaikki voimme hyväksyä, ja mitkä ovat ne ö, perusteettomat vaatimukset, joita on, jotka täytyy tunnustaa. Tämä on kysymys tulevaisuutta varten, samoin tämä suhteellisuuskysymys. Meidän täytyy käydä tätä keskustelua, kun kehitämme lisää politiikkaa. No näin, että tuolla punainen tähti vilkkuu jo puheaikani vieressä. Luulen, että lopettelenkin tähän. Täällä oli monia muitakin kysymyksiä mm, sen osalta, mitä nyt pitää tehdä, mutta nämä olivat varmaan nämä tärkeimmät asiat ja kenties voimme sitten seuraavalla kerralla syventävillä keskustella. Kiitoksia sitten herra Meltzer, kiitoksia. Ja tässä oli mielestäni loistavia kysymyksiä. Pari huomiota, jotka auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin selkeä on se, että me aloitamme hyvin eri paikoista, kun näitä palveluja ja eh, tuotteita kaupamme. Eli tässä on hyvin paljon sääntöjä, mm, jotta voidaan avoimuudesta pitää kiinni. Ja sitten taas asioita täytyy muuttaa, jos tulee ongelmia. Ja eh, tässä puhutaan myöskin VTOsta, koska kyseessä ei ole säännötön tila, vaan VTOssa on paljon sääntöjä, jotka ovat osoittautuneet erittäin hyviksi – jo, se tarkoittaa, meillä on esimerkiksi televiestintää, meillä on GATS ja oikeuskäytäntö on ollut erittäin hyvää ja tässä on tarkasteltu näitä, jos esimerkiksi saadaan sitoumus tietyssä kohtaa ja tämä voidaan sitten myöskin hoitaa verkossa, niin se ei eroa mitenkään tästä sitoumuksesta, mutta tämä ei kuitenkaan riitä ja tarvitaan enemmän Tästä syystä uudet kauppasopimukset TTIP, TPP ja TISA voivat kyllä edistää tilannetta. Ja tässä mielessä Yhdysvallat ja EU ovat hyvässä tilanteessa normin, standardien kehittämisessä. Näistä voi tulla maailmanlaajuisia malleja siitä, miten tämän tulisi toimia. No, ero on kuitenkin se, että nämä sääntelyhaasteet ovat laadullisesti erilaiset kuin aikaisemmin. Esimerkiksi tuotteiden kohdalla. Meillä on erilaisia tariffeja rajoilla, sitten on näitä ei-tariffitoimenpiteitä. Digitaalinen talous vaatii sen, että rajan takana olevat haasteet hoidetaan ensin, jotta näistä markkinoille pääsy esteistä päästään eroon. Ja tästä susta puhuin tästä sääntelykysymyksestä ja tarpeesta todellakin kohdella tätä globaalilla tasolla koska jos nyt ajatellaan esimerkiksi yksityisyyttä, niin se on tärkeää, niin sehän ei mitenkään pysähdy rajoilla, niin kuin tiedämme. Yksityisyyskysymys on tärkeää äh, transatlanttisella tasolla, mutta meidän täytyy tätä kyllä rakentaa enemmän globaaliselle tasolle, että tapahtuuko se VT on puitteissa, en tiedä. Loppujen lopuksi meidän täytyy myöskin ehkä äh, löytää toisenlaista sääntelyyhteistyötä, monenvälisempää, jotta saadaan tuota luottamusta aikaiseksi ja saamme sitten tarvitsemamme kauppasopimukset. No sitten kaupasta ja internetin hallinnoinnista yksi asia siihen liittyen. Nämä ovat aivan erityisiä yhteisöjä. Jos nyt sitten menemme eteenpäin, niin meidän täytyy varmistaa, että on hyvää dialogia. Tämä hallinnointi tapahtuu tällaisen monenvälisten sidosryhmien järjestelmä. Tämä on aivan erilaista, miten VTO tapahtuu tai miten kauppaneuvottelut hoidetaan. Eli tässä täytyy käsitellä enemmän talouskysymyksiä, täytyy olla tietoinen, että löydetään tapoja, miten näitä, näiden yhteisöjen vuoropuhelua voidaan rakentaa enemmän kuin menneisyydessä. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten siirrymme sitten seuraavaan paneeliin. Ja tässä mennään enemmän äh, Helmut Scholzin kysymyksen suuntaan, eli sää, puhutaan säännöistä digitaalisessa kaupassa. Meillä on täälläkin kaksi asiantuntijaa paikalla, ja annan puheenvuoron ensiksi John Higginsille. Hän on Digital äh, Europein äh, pääjohtaja. kymmenen minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että järjestät tällaisen hyödyllisen tapahtuman. Ja kiitos, että Digital Europe saa tilaisuuden esittää jotakin kommentteja. Digital Europe on järjestö, joka edustaa niitä järjestöjä, ala, joka tuo lisäarvoa Euroopan talouteen ja, ja ajattelin juuri sitä, mitä viikkoina on tapahtunut Olin Bratislavassa oman jäsenjärjestöni Slovakian edustajan kanssa, joka on yksi maailman johtajista automatisoitujen kotien alueella. Ja siinä kootaan hyvin monia asioita yhteen, jotka liittyvät kuluttajien internetkysymyksiin myös. Ehkä toinen esimerkki voisi olla epätavallinen esimerkki teknologian vaikutuksesta digitaaliseen kauppaan on eräs jäsenemme, joka toimii Sofiassa, Bulgariassa, jolla on ohjelmistoyritys, joka simuloi elämää konttialusten kannella. Ja tämä on ohjelmata käytetään ihmisten kouluttamiseen toimimaan aluksella niin, että ei tapahdu sitä, että kontit putoaisivat aluksista tai että tapahtuisi onnettomuuksia, koska on paljon kaapeleita näillä aluksilla. Nämä ovat sen tyyppisiä yrityksiä, jotka ovat Digital Europein äh, ydinjäseniä. Nyt haluaisin käyttää muutaman hetken esittelemään näkemyksiämme digitaalisesta kaupasta, jota Rupert teki niin hyvää työtä, että minun ei tarvitse tätä enää kovimmin äh, käsitellä tässä. Kuvaus on erittäin hyvä, mutta muutamia henkilökohtaisia esimerkkejä siitä, mitä minulle merkitsee tämä. 90-luvulla olin äh, Santa Feissa. Meksikossa ja Lontoossa yrityksessä mukana, joka merkitsi musiikkojen kohtaamista internetissä. Se oli virtuaalinen äänitysstudio. Me emme koskaan nähneet, että tämä olisi ollut digitaalista kauppaa, vaan lähetimme musiikkaa edes takaisin kaikkialle maailmaan. Musiikkia, jota ihmiset loivat virtuaalisissa äänitysstudioissamme jopa tuolloin 20 vuotta sitten. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, mitä on oli digitaalinen kauppa, jota käytiin ympäri maailmaa. Äskettäin minulla oli etuoikeus johtaa strategista politiikkafoorumia komissiossa, joka liittyi digitaaliseen yrittäjyyteen. Ja tämä on mielenkiintoinen polku Kaliforniasta tästä musiikkifoorumista tällaiseen digitaalisen foorumin komissioon, niin sellainen, jota ei olisi koskaan muuta ajatellakaan. Mutta tällä politiikkafoorumilla me etsimme mahdollisuuksia Euroopalle hyötyä digitaalisuudesta. Totta kai tässä on pitkälti kysymys siitä, että on kysymys sisämarkkinoista digitaalisella aikakaudella. Ja me totesimme, että 75 prosenttia digitaalisuuden arvosta Euroopalle tuli tai tulisi siitä, että digitaalisuutta käytettäisiin olemassa olevissa yrityksissä. Tässä olennaista on se, että äh, tapasin tota äh, komissaarisen Oettingerin ja äh, Yhdysvalloissa vastaavan sihteerin kanssa, jossa olimme jo kestämässä paneelia joka käsitteli digitalisoitumisen transatlanttisia vaikutuksia. Ja tässä oli muutama asia, jotka herättivät huomiotani tästä kokemuksesta. Ensinnäkin yritykset, jotka olivat mukana tässä paneelissa, jotka olivat kummaltakin puolen Atlanttia. Meillä oli yrityksiä SAP ja Satoilet ja GE, Bosch, ja saatoimme nähdä, miten tämä nähtiin toisella puolen Atlantiaan, mutta yksi paneelin jäsen sanoi minulle, että kun puhut, kun puhut tästä toisesta puolesta Atlantia, meidän on vaikea ymmärtää, mistä sinä oikein puhut, puhutko Grönlannista, koska me emme itse asiassa ajattele asioita enää tällä tavoin. Me näemme, että markkinat ovat globaalit. Ja sitten eräs pieni anekdootti, joka tuossa teki asia selväksi, että tänään nyt kun on internet, niin organisaatio syntyi muutama vuosi sitten käynnistääkseen standardien kehittämisen tällä alueella ja todellakin kehitti yhteistä oppimista tällä alueella. Industrial Internet Consulting oli tämä nimeltään. Ja muutama vuoden päästä en ota enää jäseniä, ja vuosi sitten siinä oli 100 yritystä jäsenenä ja nyt niitä on 255. Siis kolme viikkoa sitten. Nyt ehkä nyt on enemmän. Tämä alkoi Yhdysvalloissa, mutta nyt Yhdysvallat on vähemmistönsä. Ja tämä äh, järjestelmä etsi, tai y, y, tässä he pyrkivät etsimään erilaisia vaihtoehtoja teollisessa internetissä, kuten tie, kestävät tiedon kulkua in, esineen internetissä, in, in, teollisen internetin maailmaa, jossa tietoa kuljetetaan yli kansallisten rajojen. Ne tutkivat sitä, mitä ovat käytännön vaikutukset, joita tällä on. Näyttäisi siis siltä, että kysymys digitaalisesta kaupankäynnistä todellakin on kaupankäyntiä digitaalisena aikakautena. Ja se on vain jatkoa työlle, jota tein politiikkafoorumille, joka käsitteli kauppaa sisämarkkinoilla Euroopan unionissa. Kysymys on kaupankäynnistä laajemmilla globaalilla markkinoilla digitaalisena aikakautena. Mitä saamme kuulla Rupertilta ja mitä saamme kuulla herra Meltzeriltä? Otti esille joitakin asioita, eh, joita täytyy käsitellä tässä maailmassa. Meidän pitää todellakin ajatella tätä kauppana digitaalisena aikakautena – sisämarkkinoiden lisäksi laajemmassa globaalissa yhteisössä. Minusta tässä on kaksi erityisen häiritsevää asiaa, jota pitää ajatella silloin, kun mietimme sitä, mitä tämä kaikki merkitsee. Ensinnäkin asia, joka herätti huomioni, kun puhuin Pascal Lamin kanssa nykyaikaisista kauppasopimuksista. Hän on puhumassa siitä, miksi on niin paljon suurta kiinnostusta kauppasopimuksia kohtaan verrattuna kauppasopimuksiin ennen. Ja hän selitti sen sillä, että tämä johtuu siitä, että nyt kun puhumme kauppasopimuksista, emme enää totea, että että jos sinä pudotat ja mekin pudotamme tullojamme, tai ei enää neuvotella siis tällaisella perinteisellä tavoin. Kuten saatoimme kuulla, puhumme enemmänkin siitä, mikä voisi olla tällainen säännöksellinen lähentyminen. Ja tämä merkitsee sitä, miten liittyy siihen, miten ihmiset käyvät maailman riippuen siitä, missä he geografisesti elävät. Eli on yhä enemmän tällaista säännöksellistä lähentymistä, mikä tekee tästä toisaalta relevantimpaa, kiinnostavampaa laajemmalti ihmisille. Ihmiset ovat kiinnostuneet säädöksistä siinä osassa maailmaa, jossa he elävät. Yksi tärkeä vaikutus, joka on nostettu esille kysymyksissäkin, joita esimerkiksi parlamentin Shake esitti ja eräät muutkin, ja joita myöskin sinä otit esille. Me emme voi katsoa tätä digitaalista kauppaa pelkästään kaupan käsittein. Meidän pitää ymmärtää, että digitaalisuus aiheuttaa häiriöitä siinä, miten me lähestymme, käsittelemme säännöksellistä lähentymistä ja miten me parannamme yritystoiminnan ympäristöä globaalisti. Tässä tapahtuu häiriö, tulee häiriötekijöitä digitaalisuudesta. Ja kysymys on todellakin kahdesta eri yhteisöstä, kun me puhumme kaupasta ja internetin hallinnasta. Ja kun sitten puhumme laittomasta vedonlyönnistä ja siitä, miten se vaikuttaa kauppasopimuksiin. Me sisällytämme yhä useampia yhteisöjä tähän, ja tämä on hyvin merkitsevä, häiritsevä piste. Jos me nyt puhumme digitaalista kaupasta, digitaalisen kaupasta, me emme voi käsitellä asiaa pelkästään kaupan linssin lävitse. Pitää vetää mukaan muut yhteisöt, joilla on intressejä eri osissa tätä säännösympäristöä, kysymys televiestinnän säännöissä tai internetin hainnan säännöissä tai laittomasta verollisesta. Eurooppa voisi olla todella fiksu tänä digitaalisen kaupankäynnin, kaupankäynnin aikana vetämällä yhteen näitä asioita varmistaen sen, että työ, jota me teemme digitaalisilla sisämarkkinoilla, heijastelee sitä, mitä me pyrimme saavuttamaan digitaalisessa kaupassa. Että me vain pel- vertaa sitä, mitä ajattelemme asioista, vaan pyrimme näkemään asiat osana laajempaa kokonaisuutta. Niin, tässä uudessa mallissa, tässä häiriöiden mallissa, jossa eri yhtiöt, eri osat yhteisö ovat mukana toimimassa perinteiset kauppaneuvottelijat ja yksityisyysasiantuntijat, internetasiantuntijat. Tärkeää on, että digitaalinen teollisuus ohjaa tietä tämän lävitse, koska mitä minä haluan saavuttaa, mitä me haluamme saavuttaa – on, että minun kaverini, joka ollaan yritys Sofiassa Bulgariassa, ei enää joudu edes miettimään digitaalista kaupankäyntiä. Hän voi vain harjoittaa kaupankäyntiä yritystoimintaa niin kuin haluaa, missä tahansa maailmassa, ja kaupan säännöt ovat olemassa, jotta ne tukevat häntä tämän toiminnan toteuttamisessa. And... Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, annan puheenvuoron Joe McNamille hän on European Digital Rights järjestön pääjohtaja. Olkaa hyvä. McNamee. Kiitoksia. Joe McNamee on oikea ääntämistapa. European Digital Rights ETRI on järjestö, joka haluaa vahvistaa ja helpottaa perusoikeuksien nauttimista digitaalimaailmassa. Kysymys on enemmän digitaalisuudesta ja kaupankäynnistä kuin pelkästään digitaalista kaupankäynnistä. Ja kyse on siitä, miten tarkastelemme uusia mahdollisuuksia. Joku mainitsi täällä lainsäädännön vauhtiin liittyvän ongelman, kun ajatellaan koko ajan muuttuvaa toimintaympäristöä. Osana vastausta tässä on se, että että pidetään kiinni periaatteista. Kokemuksesta me tiedämme, mitä eurooppalaiset arvot ovat, kun Rova Redding ää, aloitti digitaalisen mietintönsä. Hän ei lähtenyt liikkeelle aivan perusteista, vaan vuoden 1995 teksteistä ne eivät enää tänä päivänä ole tietenkään yhtä valideja. Ja kysymys liittyykin siihen, miten nämä voidaan modernisoida. Minä pelkään, että osassa lainsäädäntöämme tarkastelemme sitä, että uudelleen keksimme lähestymistapa, lähestymistapamme, emmekä hyödy menneistä kokemuksista. Näinä päivinä me kritisoimme paljon Eurooppaa, yhdistyneessä kuningaskunnassa käydään keskustelua, jonka varmaan kaikki tunnette nyt. Mutta astutaanpa askel taaksepäin ja mietitään, että mitä me olemme tehneet hyvin. Siihen, mitä tuossa edellisen paneelin osallistuja sanoi puheenvuoronsa lopussa, digitaali Markkinoista ei voi hyötyä, jos ei pääse digitaalimaailmaan sisään. Yhdistyneen kuningaskunnan komissaari sanoi heti kautensa alussa, että meidän täytyy kokemuksesta oppia ja hyödyntää sitä muilla aloilla. Hän oli aivan oikeassa. Joka ikisen Euroopan kan, joka ikäisellä eurooppalaisella kansalaisella on käsissään tänä päivänä paremmat ja edullisemmat palvelut. Kiitos Euroopan unionin ponnistelujen. Omana elinikänäni olen nähnyt televiestintäpalvelujen mm, kehittymisen. Omasta pikkukylästäni lähdin silloin lähdettiin liikkeelle tällaisesta puhelinvaihteistokoneistosta, jossa puhelinvaihteen hoitaja laittoi aina tiettyyn liittymään johdon kiinni. Ja nyt ollaankin menossa siellä, missä ollaan Euroopan unionissa. Tietysti tässä aikaa meni, mutta Eurooppa tämän teki. Ja kun puhutaan, tai parlamentin pää, päätöslauselmassa puhutaan siitä, että kauppasopimusten täytyy olla markkinoille, markkinoiden avaajia ulkomaisille yrityksille, niin tämä tarkoittaa sitä, että täytyy oppia myönteisistä kokemuksista, täytyy oppia siitä, mitä vahvat markkinamyönteiset säätelyt voivat tehdä kaikille tässä täytyy olla erityiset julkisen politiikan tavoitteetkin. Ja nyt kun no, suuntauksena on sääntelyn purku, ja tässä osoittain nähdään, miten Yhdysvallatkin vievät tätä agendaa eteenpäin. Me tiedämme, että televiestintämarkkinoista tupaa tulemaan keskittyneitä. Ja me tiedämme tämän yhdistyneessä kuningaskunnassa, että vastaan on taisteltu ja äskettäin sanottiin, että meidän täytyy toimia siihen suuntaan, että yritykset voivat tehdä voida, voivat toimia reilusti ja sillä tavalla tuottaa itselleen voittoa. No, meidän täytyy pikemminkin varmistaa se, että markkinat toimivat asianmukaisesti. Meidän täytyy varmistaa se, että kun jatku, jatkamme menestyksen tiellä, niin EU e voi ottaa itselleen myös kunnian tästä menestyksestä ja kansalaiset voivat edelleen nauttia hyvistä tuloksista. Toinen merkittävä menestystarina, jota haluaisin tässä korostaa, on henkilötietojen suojaaminen. Kuten sanoin, äskettäin juuri tarkasteltiin tuloksia pitkäaikaisten periaatteiden toiminnan pohjalta. Tässä on pystytty myös levittämään hyviä käytänteitä muualle maailmaan. Nyt meillä on lähestulkoon ideologinen suuntaus heikentää henkilösuojaa. Väitetysti sen takia, että yksityisyyden ei pitäisi estää innovaatioita, mutta tietosuojan ja yksityisyyden suojan puute on pikemminkin este innovaatiolle kuin sitä kaupankäyttiä helpottava asia. 14 maan kirje neuvoston puheenjohtajalle osoittaa hyvin tämän tilanteen. Siinä halutaan, että löydetään oikea tasapaino digitaali tuotteiden ja, tuotteiden ja palveluiden digitaalisen kaupan ja yksityisyyden suojan välille. yksityisyyden suoja on perusoikeus. Ja meidän täytyy välttää sellaista joustavuutta kauppasopimuksessa, jossa voidaan turvautua minimistandardeihin Yhdysvaltojen tilastokeskus julkaisi äskettäin tutkimuksen ja sen mukaisesti 45 prosenttia kotitalouksista ilmaisi, että ne eivät halua nimenomaan yksityisyyden suojapuutteiden takia esimerkiksi käyttää pankkipalveluita ja digitaalista kauppaa ja 30 prosenttia kansalaisista osittain pidättäytyi näiden palvelujen käyttämisestä. Ja tämä tarkoittaa miljoonia kotitalouksia. Tällä tavalla sellaiset markkinat, joiden pitäisi kukoistaa itse asiassa, rapautuvat. Kansainvälinen kauppakomissio valitti, että EU-sääntöjä on vaikea noudattaa ja niistä puuttuu tällainen yhteensopivuus, toiminnan yhteensopivuus. Eurooppa on menestyksekkäästi hyväksynyt kattavan horisontaalisen lainsäädännön ja sellaisissa maissa, joissa on hyvä tietosuoja, on myös hyvin kukoistava pk-yritysten startup toiminta. Ja tämä perustuu kaikki EU-menestykseen tietosuojan osalta. Me kaikki voimme itseämme onnitella tästä ja meidän täytyy todella jatkaa tällä myönteisellä tiellä. Mitä tämä kaikki nyt tässä kaupan käynnin kontekstissa tarkoittaa? Televiestinnän osalta se tarkoittaa sitä, että sääntelyn täytyy edelleen pysyä demokraattisten päätöksentekijöiden käsissä, samoin kuin myös muutoksen haun siihen. Nettineutraalius on asia, jonka puolesta Euroopan parlamentti on äänestänyt tässä seitsemän kertaa seitsemän viime vuoden aikana, mistä muusta se ei ole näin monesti seitsemän vuoteen kyllä varmasti äänestänyt, mutta jos nettineutraalisuudessa ei onnistuta, niin kilpailukyky heikkenee ja markkinoille pääsy heikkenee. Tietosuojan osalta parlamentin kanta Tisan, sitä täytyisi täysin kunnioittaa. Hieman epäröisin sanoa, että tämä tietosuoja kilpi nyt on aivan mahtava tässä, tässä joissakin parlamentin päätöslausumaluonnoksissa on varaumia esitetty asian osalta. Lyhykäisesti vielä, jos sallitte, puhuisin kaupasta ja sisä, sisäistä me EU-ssa. E TSM äh, ja muiden äh, ehdotusten äh, vuodot ovat huolestuttavia. Meillä on hyvin monitahoinen copyright-lainsäädäntö. Komissio ei ole vielä, ei näyttäisi olevan valmis liikkumaan tässä – Ehkä tässä ryhdytään toimiin, jotka tekevät asiasta vielä hankalampia. Kun tarkastellaan kaupparakennetta, niin tähän, tähän liittyy eri vastuukysymysten tarkasteleminen ja vapaaehtoiset toimet yritysten taholta. Meidän täytyy hieman pohtia tätä, jos joka ikinen yritys, joka tässä on mukana, ajatellaan eh, eri palvelin yrityksiä, domain-yrityksiä ja niin edelleen, jos ne oman maansa lainsäädäntöä sattumanvaraisesti käyttävät, niin tämä johtaa siihen, että digitaaliset yhtenäismarkkinat luovat uusia kaupan esteitä, sellaisia, joita aikaisemmin ei ollut ö, olemassa, paitsi EU-lainsäädännön ulkopuolella. Meillä on hieman käyty outoja keskusteluja myös äh, terrorismidirektiivistä, jossa ei ole vaikutusarviointa. Ajatellaan vaikka internetkäytön estämistä, äh, paitsi silloin kun äh, netissä on joku virus. Komissio ei ole mitään vaikutusarviota tästä tuottanut tai edes ehdottanut sellaisen tekemistä. Joten toivon todella, että Euroopan parlamentti todella toimii niin kuin joku puhujista aikaisemmin sanoi ja pohtii niitä esteitä, joita komission uudet ehdotukset mahdollisesti tarkoittavat niin EUn tasolla sisäisesti kuin myös EUn ulkopuolella. Kiitos. Paljon kiitoksia. Onko kysymyksiä Maritja? Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli nopeammin kuin kuvittelin. Ajattelin, että lista on taas pitkä, koska nämä puheenvuorot olivat todella mielenkiintoisia ja tärkeitä myöskin, kun ajatellaan että keskustelua, jota asiasta käydään. Haluaisin kysyä, no tämä on ehkä äh, selvä kysymys, mutta joka ehkä asettaa kontekstiin tämän kauppakysymyksen, eli niin miten tärkeä on kauppapolitiikka tässä yhteydessä? Herra McNamee puhui periaatteista ja oikeuksista ja siitä, että miksi nyt tässä on sekannusta politiikan ja teknologisen kehityksen välillä. Mutta miten kauppatoimenpiteet ja politiikat liittyvät muihin tapoihin vahvistaa näitä sääntöjä digitaaliselle kaupalle, joiden pitäisi vahvistaa ja varmistaa internetin käyttäjien ja kuluttajien oikeuksia ja pitäisi vahvistaa periaatteita, joissa EU on historiallisesti ollut johtavassa asemassa. Ehkäpä molemmat puhujat voisivat myöskin kommentoida kysymystä valvonnasta, avoimen internetin valvontakysymyksistä ja myöskin sensuurista, ei ainoastaan kaupan esteenä. Kysymys on se, että pitäisikö sitä ajatella, että se on kaupan este, vaan myöskin laajemmat vaikutukset yhtäältä, kun pyritään samanaikaiseksi standardeja oikeusvaltioperiaatteen pohjalta ja toisaalta järjestelmät ja teknologioita käytetään maailmanlaajuisesti. Ja haluaisin korostaa tässä myöskin sitä, että tarvitaan vien, EUn vientivalvontaa ja sen tarkistamista, kun kyse on näistä valvonnasta ja sellaista toimista, jotka voivat meidän turvallisuuttamme ja myöskin ihmisoikeuksia vastaan rikkoa. No sitten tämä äh, hyperkonnektiivisuus, joka liittyy internetiin, niin se näyttää olevan suuressa ristiriidassa moniväisellä tasolla siihen, että miksi me tarvitsemme maailmanlaajuisia standardeja, joten nyt haluaisin kysyä, että missä määrin me tarvitsemme tällaisia globaaleja standardeja ja mikä olisi paras tapa saavuttaa ne kaupan kohdalla, mutta myöskin internetin hallinnan kohdalla ja varmistaa, että standardien avoimuus ja oikeuksien ja vapauksien oikeus myöskin äh, säilyisi, koska nämähän edistävät myöskin kauppaa sitten viime kädessä. Kiitos. Kiitoksia sitten Helmut. Kiitos. Kiitos myös teille. Haluaisin aloittaa viimeisellä komitealla, jonka Marice esitti. Hän kysyi, tarvitaanko globaaleja säädöksiä ja minä sanoisin, että kyllä, me tarvitsemme globaalia lähestymistapaa, koska muuten ei, ei päästä tiettyihin johtopäätöksiin. Mutta kysymys, jos vaikkapa Yhdysvalloissa on valtio ja kansallista turvallisuutta vastaava hallinnollinen elin, joka valvoo tiedon virtaa ja kaikkia näitä kysymyksiä, joista me puhumme, onko se jo kaupan este? Ja jos vaikka Euroopan unionissa, jäsenvaltioissa valvotaan turvallisuussyistä julkisen turvallisuuden kannalta myöskin turvallisuuden kannalta, niin kuin me yleisesti näemme tai kansalaisturvallisuuden kannalta, onko silloin valtiolla oikeus säädellä asioita tähän suuntaan, vai onko se kaupan este? Mitä te sanoisitte? Jos me nyt puhumme Äh, tässä äh, näistä asioista kaupan kannalta katsottuna. Ja löydämmekö me yhteisiä lähestymistapoja, yhteisesti määritellyt lähestymistapoja, koska mehän valitamme sitä, että tietyissä maissa valtio valvoo internetiä, valvoo tiedon virtoja ja sitten protestoimme, koska se on vapaan liikkuvuuden rajoittamista. Ja saman aikaan me kuitenkin oman turvallisuutemme vuoksi otamme käyttöön samantyyppisiä ratkaisuja. Miten te määrittelisitte tämän kaupan kielellä? Ehkä herra eh, Schlegelmil voisi sanoa tätä, jos asiaa käsitellään eh, kumppanimaiden kanssa, niin miten SETA, muista neuvotteluista tätä asiaa käsiteltäisiin, koska tästä pitäisi saada aikaan tällainen globaalinen näkemys. Kiitos ehkäpä minäkin voisin tässä lisätä yhden kysymyksen. Meidän sääntelyjärjestelmä pohjautuu perinteisiin menettelyihin, joissa luodaan sääntöjä ja sääntelyä. Onko tämä tapa myöskin, miten voitaisiin digitaalisen kaupan asioita hoitaa, kun ajatellaan nyt innovaatiosykliä, koska mielestäni me olemme jatkuvasti teknisen kehityksen jälkijunassa. Millaisia mahdollisia ratkaisuja tälle kuilulle teillä on mielessäni, varsinkin kun ajatellaan näitä globaaleja sääntöjä? Kiitos näistä hyvin eh, helpoista ja suorista kysymyksistä. Eh, niin Joe vastaa ihan kohta. No niin, ei. Minä sanoisin, että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meidän tarvitse käy, pitäisi käyttää mitä tahansa välineitä voimme globaalisten standardien aikaansaamiseksi, eikä se välttämättä aina merkitse säädöksiä – meidän pitää etsiä parhaita välineitä luoda tällaisia globaaleja standardeja tietyillä alueilla ja sitten kehitellä näitä mallia. Esimerkiksi tämä malli, jossa on lukuisia sidosryhmiä, josta me kaikki pidämme internetin hallinnan maailmassa. Se on jotakin sellaista, jota voitaisiin käyttää laajemmalti globaalisten standardien luomiseksi laajemmin. Sitten kaupan äh, näkökannat ja mahdolliset konfliktit perusoikeuksien kanssa. Tämä on hiukan samantyyppistä kuin Brexit-keskustelu. Mitä Brexit-keskustelu tapahtuu? Yksi ulottuvuus Brexit-keskustelussa on, että olemmeko me luopuneet itsemääräämisoikeudesta ja vast- Euroopalle. Ja vastaus on tietysti, että jos haluaa olla mukana niin, että on useampia ihmisiä paikalla, silloin pitää olla enemmän yhteisistä, yhteistä päätöksentekoa. Tämä menee tasolta kansalliselle tasolle ja Euroopan tasolle ja kansalliselle tasolle, kansainväliselle tasolle. Joten täytyy päättää, mikä on asianmukaista, mistä pitää keskustella milläkin tavalla ja mikä on se, mitä sitä saadaan palautteena. Euroopassa on asioita, jotka ovat perustavallisesti oikein. Me emme tule neuvottelemaan noista niin, että joku muu hyötyisi niistä, mutta jotakin asioita, joissa me kenties voimme olla valmiita käymään eh, vaihtoa. Jos me olemme Englannissa sitä mieltä, että jalkapallojoukkueessa pitää olla 12 pelaajia, sitten voimme ottaa enemmän peliä tätä kautta, mutta jos me haluamme pelata Euroopan tasolla, meillä loppuista pitää tyytyä siihen, että on 11 pelaajaa niin kuin muillakin. Tämä voin pitää 12 meistä että varmaan voittaisi Saksaa kuitenkaan. No hyvä, kyllä minä tiedän. No, joka tapauksessa Tämä tärkeä kysymys valvonnasta. Ja minä, minusta se on hyvin tärkeä kysymys, jos ajatellaan EUta ja Yhdysvaltoja, niillä on vastuu pyrkiä samaan aikaan globaali normi, globaali standardi, joka pitäisi olla lähempänä minusta Euroopan perinteistä lähestymistapaa. Siis valvonta on hyväksyttävää yhteiskunnassa silloin, kun se perustuu säännölle, josta yhteiskunta on sopinut. Ja on paljon liikettä kohti yhteistä standardia EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Se ei kenties ole täysin samankaltainen vielä tässä vaiheessa, mutta paljon liikettä on kuitenkin tähän suuntaan, että syntyy yhteinen standardi. Ja se, että luodaan yhteinen standardi, joka mahdollistaa valvonnan yhteiskunnassa, tulee olemaan askel eteenpäin siinä, että jälleen saadaan aikaan luottamusta, että löydetään tapa lähestyä yhteisten arvojen osalta niin, että on mahdollista myöskin valvonta on välttämätön askel eteenpäin. Meidän pitäisi rohkaista EU- tai Yhdysvaltain hallitusta harjoittamaan yhteistyötä tällaisen standardin aikaansaamiseksi ja määrittämiseksi. I can sign up to, uh, to a lot of that. Minä voin kyllä allekirjoittaa monet näistä huomioista. Mm, Massa valvonnasta EUlla ja USAlla. Ne molemmat eivät ole oikein kunnioittaneet omia periaatteita, omia puitteitaan. Yhdysvalloissa Snowdenin paljastukset ovat johtaneet siihen, että tuomareita on järjestelmällisesti johdettu harhaan saman kongressia. Patriot Act sai aivan uusia määritelmiä sen jälkeen, kun lainsäädäntöprosessi saatiin päätökseen. Tämä ei ole Yhdysvaltojen periaatteiden kunnioittamista eikä ennakoitavaa tapaa rajoittaa perusoikeuksia. Samankaltaisesti Euroopan unionissa meillä on kansallisen turvallisuuden poikkeamia, poikkeuksia. Voisiko kenties joku antaa minulle selkeän määritelmän kansallisen turvallisuuden poikkeamasta? Se ei ole mitään ennakoitavaa. Meillä on direktiivi, joka hyväksyttiin täysin tietäen, että se on laiton ja meidän täytyy odottaa seitsemän vuotta, jotta kansalaisjärjestö vei asian tuomioistuimeen ja tämä direktiivi kumottiin. Uusi lainsäädäntö hyväksyttiin pari viikkoa sitten. Pian saamme julkisasiamiehen lausunnon tähän. Tämä ei ole erityisen kunnioittava tapa toimia ja käsitellä Euroopan unionin perusperiaatteita. Sitten sensuurista. Meillä on selkeät säännöt artiklassa 52 perusoikeuskirjassa. Siinä sanotaan, että rajoitusten täytyy olla sellaisia, että niillä todellisten etujen tavoitteet voidaan saavuttaa, mutta meillä on paljon sensuuria, joka ei perustu lainsäädäntöön, eikä niissä käytetä myöskään suhteellisuusperiaatetta. Meillä myös komissio monissa valeasuissa pyytää yksityisyrityksiä rajoittamaan tai poistamaan vapaaehtoiselta pohjalta sisältöä. Perusoikeuskirjassa sanotaan, että poikkeusten täytyy perustua lainsäädäntöön. Ja komissio omassa DSM puhui siitä, että yritykset vapaaehtoisesti toimivat, ja tämä ei ole mitenkään ennat, koitavaa. Oli kysymys isosta tai pienestä yrityksestä, Yhdysvaltojen lainsäädännöstä. Ukossa eilen tuli ilmi tapaus, jossa joku nettisivuilla kritisoi rakennusyritystä ja sisältö poistettiin, koska joku valitti tästä Yhdysvaltojen copyright-lainsäädännön pohjalta. Pari viikon kuluttua komissio tulee julkaisemaan sopimuksen vihapuheesta ja sen torjunnasta. Kenen kanssa komissio on puhunut tässä? Microsoftin, Facebookin ja Twitterin. Niillä on tällainen laaja käyttäjäkunta ja omi, niiden omassa maassa on erilainen lainsäädäntöpuitteisto. Mitä nyt tehdään sitten sensuurin kanssa. Meillä on perusoikeuskirja, meillä on yleissopimus ja sitten sanotaan, että please tehkää nyt jotain, jotta ei tarvitse säätää la- lakia. No tämä ei ole ollenkaan riittävää. Olen Johnin kanssa samaa mieltä. Osanottaja mallista Tämä on hyvä malli kyllä, periaate on hyvä. Se, että saadaan oikeat osallistujat keskusteluun oikealla asiantuntijuudella ja toimitaan sillä tavalla, että kunnioitetaan niiden ö, toimintaa. Ei tämä osallistujamalli ole mikään täydellinen loppuun saatettu, vaan sitä voidaan edelleenkin parantaa. Yeah, thanks a lot. Selvä, oikein paljon kiitoksia meidän kuulemistilaisuutemme on nyt päättymässä ja totta puhuen tiedä, vastattiinko kaikkiin kysymyksiin tässä. Ehkä me olemme nyt tällaisen prosessin alussa, kun pohdimme, että miten voitaisiin käyttää digitaalisen kaupan mahdollisuuksia ja myöskin torjua ongelmia, mutta nyt kiitokset tästä, koska, kiitokset panelisteille, koska he vaikuttivat hyvin paljon tähän keskusteluun. Me olivat tärkeä osa sitä. Ja tätä pohditaan nyt ihan periaatteen tasolla, mutta myöskin sitten, kun kyse on konkreettisista sopimuksista, T-tipistä ja muista. Paljon kiitoksia. Tämä on myöskin meidän valiokunta istuntomme päätös. Mitään muita asioita ei ole ja seuraava kokous on 16. kesäkuuta. Kiitos paljon.